Okay, dear colleagues. Good afternoon. Let's... Hyvää iltapäivää kollegat. Aloitetaanpa tämä kokous esityslistan hyväksymisellä. Esityslista on hyväksytty. Kiitoksia kovasti ja sitten pöytäkirjat viime kokoukselta, joka pidettiin 26. toukokuuta ja Liittyykö tämä pöytäkirjaan tämä teidän puheenvuoronne? Olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää yhden huomion liittyen, tai oikeastaan korjauksen liittyen pöytäkirjaan 26. toukokuuta kokouksesta. Sen kohdassa viisi äänestykset liittyen rakenteelliseen, rakenteellisiin toimiin luottolaitosten suhteen, eli siis pankkien rakenneuudistus. Tässä on merkitty 29 puolesta 30 vastaan, ei tyhjiä. Kuitenkin rouva Pietikäinen on äh, sihteeristölle ilmoittanut, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut ja että hänkin oli äänestänyt puolesta. Eli tulos olisi 30-30 lopputulostahan tämä ei mitenkään muuta. Edelleenkin tulos on hylätty, mutta mutta käsittääkseni kuitenkin tällainen korjaus voidaan tehdä. Eikö täysistunnossakin ole vastaava sääntö, jos todella kone ei ole toiminut? Tämä halusin huomauttaa. Kiitos. Uh, what? Yeah, yeah, no, I, I can, unless you have to tell me. Niin, jos teillä ei ole jotain sanottavaa, niin minä voin vastata heti. Niin, minä vastaanotin Pietikäisen kirjeen ja me otamme vaarin siitä, voimme viitata siihen pöytäkirjoissakin, mutta tietenkään äänestyksen tulosta ei voida takautuvasti muuttaa. Sikäli kun tämän asian ymmärrän, niin äänestys, äänestys nauhoitettiin ja kirjattiin. Tämä saattoi olla tekninen virhe, mutta äänestys toteutettiin sähköisesti ja kaikki luvut kirjattiin. Me emme nyt välttämättä voi enää tätä nimenomaista äänestystulosta tutkia, mutta otan kyllä huomioon tämän kirjeen ja kirjaan tämän kirjeen vastaanottamisen myös pöytäkirjoihin, mutta suhtautuisin hyvin varovaisesti äänestystuloksen muuttamiseen. Ei se kuitenkaan itse asiaa muuttaisi. Tämä on tekninen ja juridinen juttu. En voi tähän teille vastata. Minun täytyy ehkä kuulla vielä muita asiantuntijoita, mutta me voimme kirjata tämän äänestystuloksen. Sillä tavalla me voimme sitten kuultuamme parlamentin osastoja Yhteisistä menettelyistä tällaisissa oloissa, niin voimme kirjata tämän pöytäkirjoihin. Elisa. On that issue. Nimenomaan tästä asiasta minä olin paikalla äänestyksessä, enkä minä muista mitään aikaisempia ilmoituksia, joten kuten me usein teemme, sanomme, että kone ei toimi, joten todellakin tuen tätä kirjettä, mutta ei kuitenkaan voida muuttaa sitä, mitä kokouksessa tulokseksi julistettiin, koska muuten meillä olisi erilaiset kriteerit eri kokouksissa. Ää... Äh. Selvä. Toimitaan asianmukaisella tavalla ja sitten palataan asiaan, joten me pidämme pöytäkirjojen hyväksymisen vielä jäissä. Lykkäämme sitä ensi kokoukseen tai ehkäpä huomiseen kokoukseen. Ennen kuin menemme kohtiin kolme, neljä ja viisi. Haluaisin kertoa kollegoille seuraavan asian. Eli kerron koordinaattoreiden kokouksesta. On esitetty pyyntö ja koordinaattorit ovat päättäneet muuttaa kevyesti puheaikamenettelyä, eli me siirrymme automaattiseen järjestelmään – mikä tarkoittaa sitä, että mikrofoni suljetaan sen ajan jälkeen, joka puhumiseen oli annettu. Eli tästä lähtien tällainen menettely. Varoitan kollegoita jo etukäteen, koska kun saatte puheaikaa vaikkapa viisi minuuttia, niin mikrofoni menee kiinni viiden minuutin kuluttua. Ja koordinaattorit ovat pyytäneet myös, että kokoukset aloitettaisiin viiden minuutin sisällä alkamisesta, joten pyytäisin nyt kollegoita tulemaan ajoissa kokouksiin. Muussa tapauksessa täytyy aloittaa kokous kollegoitta, mikä ei tietenkään ole mukavaa. No niin, mennään sitten kohtiin 3, 4 ja 5. Tämä on näinen kokonaisuus. Kyse on kuulemistilaisuuksista, kolmen ESAn puheenjohtajien kuulemisesta, eli Euroopan valvontaviranomaisten kuulemisesta. Ja tämä on 50.1 säännön mukainen ESAn säännöstöistä siis. Ja paitsi, että tämä on meille velvollisuus, tämä on myös suuri ilo, koska me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä kaikkien kolmen valvontaviranomaisen kanssa. On tietysti joitain asioita, menettelyjä, joista saatamme olla eri mieltä tai yhtä mieltä, jotain haluamme parantaa, mutta henkilökohtainen mielipiteeni on se, että olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön, jota olemme kolmen ESAN puheenjohtajan kanssa voineet tehdä. Eli haluan nyt toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi ja odotan tietysti, että keskustelut ja esitykset perustuvat paitsi viime vuoden oikeusperustoihin myös tuleviin haasteisiin. Nythän olemme erittäin tärkeässä tien jakajassa. Meillä on yhtenäinen sääntökirja ja valvonnan yhteneväisyys on jatkossa entistä tärkeämpää, joten tämä on varmasti sellainen Nämä ovat sellaisia teemoja, joihin kaikki puheenjohtajat varmasti viittaavat puheessaan. Antaisin ensimmäiseksi puheenvuoron Majorille, joka on Euroopan arvoparkkina markkinaviranomaisen puheenjohtajan, puheenjohtaja. Sen jälkeen annan puheenvuoron Andrea Enrialle. Hän saa viisi minuuttia, Major siis saa kymmenen. Ja aion tiukasti pitää kiinni puheajoista. Steven, ole hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos äh, Roberto tästä ystävällisestä esittelystä ja näistä positiivisista huomioista Ekonin äh, ja valvontaviranomaisten yhteistyöstä, joten kiitokset tästä ystävällisestä, ystävällisistä aloitussanoista. Kuulin, että aiot olla kovin tiukka aikataulussasi ja aikojen kiinni pitämisestä, joten äh, Aloitetaan tässä nyt sisällöstä, mutta saata mennä hieman ylitse. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Vuonna 2015 ESMA on johtanut äh, Euroopan valvontaviranomaisten äh, työtä ja minun tehtäväni äh, nimenomaan puheenjohtajana on ollut jo muotoilla näitä toimia. Tämä yhteinen toiminta on johtanut siihen, että ollaan pyritty koordinoimaan eri valvontaviranomaisten tehtäviä. Ja tässä roolissa me haluaisin painottaa, että me olemme yrittäneet keskittyä kuluttajasuojeluun sekä sektorit ylittäviä, äh, ylittävien riskien arviota unionissa. Ja sen lisäksi me olemme miettineet myös äh, yhteistyötä äh, pankkialalla, vakuutuksissa, markkinoilla, mukaan luettuna luokko, luottoluokitukset, arvopaperistaminen sekä finanssikonglomeraatit. Ensin haluaisin puhua yhteiskomitean työstä kuluttajasuojassa. Me olemme keskittyneet lähinnä PRIPS-tuotteisiin ja me olemme tästä julkistaneet kaksi keskustelupaperia ja marraskuussa tulee seuraava. Me haluamme varmistaa, että vähittäiskaupan kuluttajat voivat ymmärtää ja kykenevät myös vertailemaan investointia ja vakuutustuotteita. Sen lisäksi me olemme konsultoineet ja vieneet eteenpäin erilaisia suuntaviivoja ja ohjeita. Sen lisäksi me olemme myös aloittaneet tutkimukset siitä, millä tavalla antaa taloudellista automaattista tukea ja apua kuluttajille. Sellaisen me järjestimme kolmannen kuluttajansuojapäivän Frankfurtista ja oletamme, että, tai siis siellä me saamme kuulla myös markkinoiden ja kuluttajien näkemyksiä. Sen lisäksi me olemme tehneet kaksi raporttia, jossa on pyritty määrittelemään suurimmat riskit ja suurimmat riskit, jotka identifioitiin näissä äh, raporteissa, liittyy esimerkiksi ähm, mataliin äh, äh, korkoihin. Ja sen lisäksi on myös mietitty, millä tavalla kaikki tämä vaikuttaa pankki- ja vakuutuspolitiikkaan. Ja olemme pyrkineet löytämään näihin riskeihin poliittiset vastaukset. Kolmanneksi haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne siihen säätelytyöhön, jota yhteiskomitea tekee. Kaksi mandaattia talouskonglomeraattdirektiivin alaisuudessa saatiin valmiiksi 2014 lopussa ja odotamme, että me saamme tekniset standardit valmiiksi liittyen ulkoiseen luottoluokituslaitoksiin, vakavaraisuusasetukseen sekä solvensi kakkoseen. Ja lisäksi haluaisimme myös rahanpesun vastaisen direktiivin saada vastaaksi. Sen lisäksi tähän liittyy myös muut markkinat, joille me haluamme löytää mahdollisia aukkoja ja kuiluja. Ja sen vuoksi olemme tehneet koko joukon erilaisia ehdotuksia välineeksi, jolla voimme tukea ja toimia pääomamarkkinaunioniprojektissa. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä Ekonin kanssa ja haluaisin myös huomioida, että meillä on ollut hyvät että meillä on ollut vähemmän toi, resursseja toimia kuin aikaisemmin tehtävissämme. 2016 budjettiluonnos ei äh, yhtään paranna ja jossain tilanteessa jopa heikentää vielä valvontaviranomaisen toimia. Jos ei nyt mietitä kunnolla budjettiviranomaisten kanssa tilannetta, niin valvontaviranomaiset joutuvat äh, vähentämään työtaakkaansa. Lopuksi haluaisin vielä painottaa, että tulevina vuosina me tulemme viemään työtä eteenpäin kakkostasolla ja ihan kuten aikaisemminkin toivomme eh, hyvää yhteistyötä Ekonin ja valvontaviranomaisten välillä. Me haluamme tehdä yhteistyötä erittäin avoimella, mahdollisimman avoimella tavalla ja odotamme, että toimitaan perussääntöjen mukaan ja että kykenemme myös intensifioimaan yhteistyötämme. Me tulemme toimittamaan teille niin kuin te haluatte sekä suullisia että kirjallisia näkemyksiä ja ohjeita, mitä on sit, tehty. Sitten siirtyisin Esman osuuteen. Esman työssä. Haluan kertoa hieman siitä, mitä me olemme tehneet ja odotan Äh, ilolla tulevaisuutta. Minusta on erittäin tärkeää ottaa kuitenkin esiin meidän perustavoitteemme. Ne ovat se syy, miksi Euroopan parlamentti yhdessä neuvoston ja komission kanssa loi ESMAN ylipäätään. Eli vahvistetaan investoijien suojelua ja varmistetaan vakaus ja finanssimarkkinoiden hyvä toiminta. Me olemme saavuttaneet nämä tavoitteet kahdella päätavalla. Ensinnäkin kirjoittamalla yhteinen sääntökirja finanssimarkkinoille ja varmistaa sen jälkeen, että näitä sääntöjä noudatetaan johdonmukaisesti koko EU:ssa joko valvonnan yhdistämisellä tai esimerkiksi luottoluokituslaukku laitosten ja kauppatietorekistereiden kautta. Ensin hieman tästä yhteisestä sääntökirjasta. Viime vuonna mandattien pohjalta primäärilainsäädännössä me olemme tehneet yli sata teknistä standardiluonnosta ja ohjeita. Ja nämä kaikki parantavat avoimuutta rahoitusmarkkinoilla ja se on kaikkein tärkeintä kaikessa tason kaksi työssä, jota me olemme tehneet. Ja tähän kuuluu muun muassa MIFID 2, MIFIR, MAR, EMIR, CRA ja CSDR. Kun laaditaan sääntöjä, jotka valoittavat finanssimarkkinoita, ESMA pyrkii myös ottamaan mukaan asymmetrisen informaation, niin että voitaisiin helpottaa vähintäismyyntiä investoijille, antaa heille mahdollisuudet tehdä reilumpia ratkaisuja ja valintoja. Ja ennen kuin tehdään uusia sääntöjä, niin meidän täytyy aina miettiä tarkkaan kustannukset ja kustannushyöty ja suhde. Esimerkiksi ajattelen eh, ennen kauppaa tapahtuvia eh, ja kaupan jälkeen tapahtuvaa avoimuutta. Siinä me olemme ottaneet paljon yhteyttä kansallisiin säätelyihin ja keränneet sitä kautta informaatiota. Ja tässä haluaisin kiittää Ekon taas siitä, että se on kertonut omat näkemyksensä myksensä avoimussa standardeissa ja kertonut myös MIFID 2 ja MIFIRin asioista liittyen esimerkiksi keskusvastapuoleen. Haluaisin myös vahvistaa, että hallintoneuvosto tulee ottamaan teidän näkemyksenne myöhemmin tässä kuussa huomioon. Konsultaatio ja kommunikointi on erittäin tärkeää ESMAn sääntöjen laatimisessa. Me olemme konsultoineet hyvin laajasti Eh, eri eh, osapuolia ja antaneet eh, vastapuolelle mahdollisuuden antaa näkemyksiään eri kanavien kautta. Arvopaperimarkkina-alan ryhmän kautta me olemme pyrkineet parentamaan mahdollisuuksia osallistua markkinoille. Me olemme antaneet myös komissiolle ohjeita esimerkiksi joukkorahoituksesta, arvopaperistamisesta sekä Euroopan riskipääomarahastosta. Ja ähm, me olemme myös tehneet ehdotuksia pääomamarkkinaunionista ja olemme tehneet ehdotuksia nimenomaan siitä, millä tavalla voidaan paremmin antaa informaatiota PK-yrityksille sekä myös rajat ylittävästi äh, investointirahastoille. On erittäin tärkeää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa äh, tietää, äh, koska pitää toimia nopeasti. MIFIRille me olemme nyt laatineet tällaista keskitettyä IT-järjestelmää, jossa on taloudellisia välineitä yli 300 kauppapaikasta EU:ssa. Ja tämä kaikki informaatio kerätään yhteen paikkaan ja tämä on hyvin selkeä EU-tason projekti, jolla tuetaan sisämarkkinoita. Kuten minä sanoin, pääomamarkkinat vaativat sekä pääomamarkkinoiden yhteisiä sääntöjä että hyvällä tavalla valvottuja käytänteitä. Me olemme julkaisseet tuloksia ja työskentelemme yhä vielä esimerkiksi sellaisten asioiden parissa, kuten HFT-kauppa, hyväksyntäprosessi ja oikeudenmukainen ja selkeä, ei harhaanjohtava informaatio kuluttajille. Ja me olemme myös pyrkineet parantamaan muuttamaan kansallisten valvonnan käytänteitä. Sen lisäksi käytämme muitakin erilaisia välineitä, kuten kysymysvastaus ja mielipidemittauksia ja muita. Nyt sitten haluaisin puhua sitä, millä tavalla voidaan vähentää riskejä. Me olemme pyrkineet parantamaan avoimuutta luottoluokituslaitosten kohdalla niin, että ne vastaisivat säätelyvaatimuksiin. Me olemme identifioineet uusia aloja, joilla pitää tehdä parannuksia äh, esimerkiksi luottoluokituslaitosten sisäisissä äh, valvonta epäonnistumisessa. Me olemme pyrkineet toimimaan hyvällä tavalla koordinoidusti EUn koko alueella johdannaismarkkinoilla. Avoimuus on johdannaismarkkinoiden Ähm, kulmakivi ja sen lisäksi kauppatietorekisterit, ähm, joita on kuusi. Vuonna 2016 äh, me toivomme, että me olemme saaneet tämän sääntökirjan äh, valmiiksi. Ja meidän strategisen orientaatiomme mukaan ESMAn fokus äh, on nyt kääntymässä kohti täytäntöönpanoa. Me tulemme antamaan enemmän resursseja valvontatoimiin. Ja lopuksi haluaisin vielä palata pääomamarkkinaunioniin. Se, että varmistetaan vakaus ja investoijien, suojelu on lähin ja paras vastaus finanssikriisiin. Mutta kun olemme tehneet tämän sääntökirjan, meidän täytyy sitä kautta antaa myös mahdollisuuksia integroida EUn pääomamarkkinoita niin, että jatkuva säätelyn uudistuksen täytäntöönpano on pohjana koko pääomamarkkinaunionille. Kiitos. Indeed, uh... Kiitoksia, Steven. Toden tottakin tämä sääntelyuudistus on avainasemassa tämänhetkisessä työssämme ja haluan kiittää sinua siitä, mitä sanoit teknisistä sääntelystandardeista ja parlamentin näkemyksistä, joita olemme voineet teille antaa. Tämä on ollut erittäin myönteinen lähestymistapa. Eh, te olette suhtautuneet oikein myönteisesti parlamentin kantoihin ja nyt antaisinkin puheenvuoron Andrea Enrialle. Much, uh, Kiitokset arvoisa puheenjohtaja, hyvät äh, valiokunnan jäsenet. Nyt itse asiassa olemme saaneet aikaan merkittävää edistystä liittyen teknisiin yksityiskohtiin pankkiuudistuksissa. Äh, tässä tietenkin nyt pankkiala äh, on hieman väsynyt jo näihin kaikkiin uudistuksiin, mutta olemme varsin pitkällä 158 uutta teknistä standardia ja 117 tuotetta, jotka EVA on tarkastellut, ovat nyt menossa julkiseen kuulumiseen ja varmaan nämäkin saatetaan päätökseen 2017 äh, alussa. EVA on nyt siirtämässä painopistettään äh, teknisistä säännöistä siihen, että ähm, täytäntöönpano valvontaviranomaisten puitteissa sekä vaikutusarviointi liittyen markkinarakenteisiin sekä käytäntöihin tulevat huomioon. Mitä sitten tulee äm, uusiin haasteisiin, erityisesti äm, kuluttajan suoja ja mm, muut merkittävät asiat, kuten esimerkiksi äm, maksudirektiivit tulevat pian esiin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että yhteinen säännöstömme tulee olemaan erittäin tasapainoinen ja me tulemme nyt äh, valvomaan uutta sääntelykehystä. Komissiohan on ilmoittanut tällaisen olevan tulossa kanssa. Ja näin voidaan tietenkin myös tarkastella yhteisen säännöstön joustavuutta. Katson, että ykköstason lainsäädännössä on vielä liikaa yksityiskohtia ja tuomioistuimeenkin päätösten mukaisesti olisi hyvä tietyillä teknisillä aloilla delegoida vastuita entistä enemmän EPAlle. Hyvä esimerkki olisi esimerkiksi se, että muutokset tehtäisiin entistä joustavammin. Tässä tarkoitan muun muassa esimerkiksi uusia standardeja liittyen esimerkiksi MREL tai johdannaisiin. Ja kun ajatellaan kriisin ratkaisu, mekanismia, työt ovat edenneet kyllä, mutta liittyen pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin tässä vielä kansallinen täytäntöönpano on jäljessä ja myöskin kansalliset viranomaiset eivät ole täysin täytäntöönpanneet tätä. Kun ajatellaan sitten työtämme liittyen arvopaperistamiseen, olemme havainneet, että tällainen äh, yhden mallin järjestelmä ei toimi. Ja tällaiset äh, yksinkertaiset arvopaperituotteet tästä kärsivät, joten me nyt suosittelemme, että SST ja muiden tuotteiden kautta kalibroidaan paremmin määräykset liittyen aina kuhunkin tuotteeseen niin, että matalamman riskin tuotteisiin kohdistuu yksinkertaisempaa sääntelyä. Mitä sitten tulee G20 uudistuksiin. Tässä ollaan näiden kahden viimeisen suhteen aivan loppuvaiheessa. Tässä kyse on siitä, että vahvistetaan äh, lainoittamista reaalitaloudelle ja kun ajatellaan T-lakkia, tästähän on käyty kansainvälisiä keskusteluja kansainvälisen, kansainvälisten äh, globaalien systeemisten pankkien suhteen, mutta tässä todennäköisesti nämä tulevat kansainväliset määräykset ovat meidän MRL standardiemme mukaisia. Ja meidän tulee todella pyrkiä siihen, että että ähm, ylipäätään, ähm, kun ajatellaan äh, riski, pääomaa, määräykset toimivat kaikkialla yhtenäismarkkinoilla. Ja me olemme saaneet itse asiassa julkisissa kuulemisissamme erittäin hyvää äh, palautetta myös äh, teollisuudelta ja olemme pyrkineet vahvistamaan valiovertailua ja todella sitä, että valvontaviranomaiset löytävät näitä vaaroja ja toimivat tarvittaessa. Samoin sitten suhteellisuusperiaate on meillä äärimmäisen keskeinen. Me olemme saaneet todella erässä hyvinkin kiinnostavassa seminaarissa paljon panoksia juuri teollisuuden edustajilta. Ja tässä todella tiettyjä muutoksia tähän taso 1 tekstiin tarvitaan. Samoin sitten valvontakonvergenssiagendamme, olemme ajamassa sitä eteenpäin. Meillähän on uusia institutionaalisia uudistuksia, jotka pankkiunioni on tuonut mukanaan. Ja me olemme todella myös kouluttaneet valvontaviranomaisia kaikkialla Euroopassa. Olemme hyvin sitoutuneet siihen, että toimimme läpinäkyvästi ja tämän vuoden loppuun mennessä saamme varmasti tämänkin asian puolen hoidettua. Ja sitten meillä tulee olemaan osallistuvien pankkien kanssa muodolliset kuulemiset. Samoin sitten täytyy muistaa luonnollisesti kuluttajat ja innovaatiset tuotteet innovatiiviset tuotteet sekä toimet. Ajatellaan vaikkapa joukkorahoitusta sekä oma-aloitteisia toimiamme vaikkapa internetmaksujen suhteen ja PSD2 myös todella digitaalinen puoli on meidän agendallamme. Kiitos paljon. Thank you to Andre and Ria. Kiitoksia kovasti tästä hyvästä esityksestä. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Gabriel Bernardino. Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti tästä kutsusta tulla tähän valiokuntaan. Kuntaan tällä tavalla voin kertoa teille saavutuksistamme öö, ja niiden lisäksi myös haasteistamme. Suurin haasteemme on tällä hetkellä valvonnan yhteneväisyys. Vuoden 2014 14 alkaen olemme tehneet työtä Solvenssi 2 öö, öö, kakkosen osalta paljon työtä olemme tehneet ja olemme keskittyneet nimenomaan tähän valvonnan äm, yhdenmukaisuuteen, jotta voimme varmistaa tämän tällaisen johdonmukaisuuden, niin olemme antaneet 18 teknistä täytäntöönpanostandardia ja erityisesti olemme kiinnittyneet raportointivaatimusten yhdenmukaisuuteen ja olemme antaneet myös kahdet eri ohi- suuntaviivat jotka liittyvät nimenomaan Solvenssi 2 toteuttamiseen. Ne, niiden tarkoitus on muun muassa antaa selkeyttä firmoille siitä, mitä valvojien odotukset ovat, jotta kansalliset valvojat eivät tulkitsisi sääntöjä eri tavalla. Sääntelyn vakaus on erittäin tärkeää, kun lähestymme kohti Solvenssi 2 voimaanastumista on myös tärkeää tarkastella infrastruktuurihankkeita. Me aloitimme julkisen kuulemisen viime heinäkuussa ja haluamme määritellä uudella tavalla sellaiset pääomainvestoinnit tai sijoitukset, jotka ansaitsevat ehkä erityiskohtelua. Ja nyt me jatkamme tätä työtä ja toivomme, että se myötä vaikuttaa myös unionin syntymiseen. Me olemme sitä mieltä, että oikeasuhteisuus on erittäin tärkeää. Se on sisällytetty kaikkiin sääntelymalleihin Solvenssi 2. Meidän täytyy varmistaa se, että PK-yrityksille raportointivaatimukset ovat kevyemmät ja haluamme avittaa PK-yrityksiä ja siksi olemmekin julkistaneet työkalun, joka auttaa PK-yrityksiä niin kutsuttujen XPRL-raportointiasiakirjojen laatimisessa. Tämä työkalu on ilmainen ja uskon, että noin 1200 yritystä EU-ssa tulee käyttämään sitä. Kun valmistaudutaan Solvensi 2 täytäntöönpanoon, niin olemme alkaneet jo ähm, muun muassa julkaista erilaisia äh, riskittömien tuottokäyrien äh, komponentteja ja niihin liittyviä komponentteja. Me olemme lähteneet siitä, että meidän tulisi kattaa sellaiset asiat kuin esimerkiksi valtion velan läsnäolo pankeissa. Meidän valvojien valvontatiimimme antaa kansallisille valvojille palautetta valvontakäytänteistä. Me olemme jo tehneet 18 kahdenvälistä vierailua kansallisten viranomaisten pakkeille. Ja me olemme muun muassa Romaniassa pyrkineet vahvistamaan valvontaa. Me olemme myötävaikuttaneet muun muassa taseen tarkastukseen ja pyrimme parantamaan, tai olemme myös tehneet stressitestejä Romaniassa, olemme tehneet oikaisuja näihin taseisiin useissa vakuutusyhtiöissä ja valvontatoiminkin on sen jälkeen ryhdytty. Tämä oli erittäin uskottava harjoite, joka osoittautui erittäin tärkeäksi, kun haluttiin parantaa kuluttajien luottamusta vakuutussektorilla Romaniassa. Lopuksi haluan äh, viitata kansainvälisten standardien kehitystyöhömme. Me olemme läsnä kansainvälisessä kattojärjestössä ja se on ollut äh, ikään kuin katalysaattori moottorina sille, että EUnkin valvojat ovat paremmin edustettuina. Nyt puhuisin pari sanaa kuluttajan suojasta. Sehän on osa meidän niin sanottua geeniperimäämme, kun me laadimme suuntaviivoja. Me olemme olleet mukana tekemässä yhteis... Me olemme, olemme olleet mukana kantamassa korkeamman tekoon uuden vakuutusdirektiivin laatimisessa ja me pyrimme ennakoimaan sitä, minkälaista haittaa toiminta saattaa aiheuttaa kuluttajille sen sijaan, että reagoisimme jo koituneisiin riskeihin. Me teemme myös temaattisia katsauksia eri yritysten pakeilla. Eläkepuolella me olemme laatineet muun muassa henkilökohtaisia eläketuotteita tai niihin liittyviä sääntöjä. Me haluamme yksinkertaisen ja luotettavan ja täysin avoimen e, eurooppalaisen eläketuotteen. Ja sehän on myös pääomamarkkinaunionin kanssa samalla linjoilla. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa seuraavan. Me olemme pyrkineet koordinoimaan EU-laajuisia stressitestejä vakuutusyrityksissä, ja tämä perustuu Solvenssi kakkoseen liittyviin vaatimuksiin. Stressitestit ovat osoittaneet, että vakuutussektori on erittäin haavoittuvainen. Se liittyy muun muassa riskipreemioihin ja alhaisiin korkoihin. Stressitestien seurauksena olemme antaneet kansallisille viranomaisille joukon suosituksia ja olemme myös yksilöineet erilaisia heikkoja kohtia, joihin olemme puuttuneet johdonmukaisella tavalla, keskustelleet niiden kanssa, niistä valvojien kanssa. Me ö, olemme myös tehneet työtä ö, lisätyöeläkeasioissa. Me olemme yksilöineet eläkerahastojen heikkoja kohtia, niitä on moniaita. Kun puhutaan eläkerahastojen vakavaraisuudesta ja maksukyvystä, me olemme ottaneet huomioon erilaisia valvontalähestymistapoja. Meidän täytyy ensi vuonna jatkaa tätä työtämme ja me kaiken kaikkiaan pyrimme arvioimaan eläkelupausten kestävyyttä. Nyt puhuisin vielä kahdesta tulevasta haasteestamme. Ensinnäkin sääntelyn arviointi jälkikäteen. Me tulemme kiinnittämään huomiota erilaisiin porsaanreikkiin, joita ehkä ilmenee Solvenssi 2 täytäntöönpanossa, erityisesti jos ne vaikuttavat kielteisesti kuluttajiin. Muun muassa vakuutusten soveliaisuus tulee olemaan huomiomme aiheena. Ja haluamme myös kiinnittää huomiota aukkoihin valvonta menettelyissä. Mehän olemme yrittäneet luoda yhteistä eurooppalaista valvontakulttuuria, mutta edelleenkin tämä yhdenmukaisuus on haaste. Kuitenkin valvonnan yhdenmukaisuus on johtotähtenämme ja me haluamme auttaa, edistää valvontaa, sen laatua ja johdonmukaisuutta Euroopan unionissa. Kansallisen valvonnan laatu ei ole paikallinen asia, se on EU-laajuinen asia, ja siksi valvontajärjestelmä on vain yhtä vahva kuin sen heikoin linkki. Siksi me tarvitsemme vahvempaa ja koordinoidumpaa valvontaa EU:ssa. Uskottava ja riippumaton valvonta on myös avainasemassa, jos halutaan parantaa sijoittajien ja kuluttajien luottamusta. Kaikkien sidosryhmien etujen mukaista on se, että resurssit ovat riittävät ja että että kansalliset viranomaiset noudattavat yhdenmukaista linjaa. Tämä tulee olemaan toimintamme keskiössä tulevina vuosina. Nyt haluaisinkin kiittää teitä Euroopan parlamenttia siitä, että olette jatkuvasti tukeneet meidän työtämme ja meidän tavoitteitamme. Uskon, että tulemme jatkossakin tekemään hedelmällistä yhteistyötä ja käymään hedelmällistä keskustelua kuluttajan suojan tähden. Kiitoksia kovasti Gabriel tästä kiintoisasta esityksestäsi. Tämä PEP-asia, tämä yksityinen eläkejärjestelmäasia on erityisesti kiinnostava ja varmasti keskustelemme siitä paljon jatkossakin. Nyt kysymyskierros. Haluaisin vielä, yksilö, vielä, vielä sanoa, että aion nyt toteuttaa tätä automaattista mikrofonin katkaisua, eli kaksi minuuttia ja mikrofoni sammuu. Kaksi minuuttia per kysymys. Ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, voin puhua alle kaksi minuuttia. Ensin haluan äh, kiittää kaikkia kolmea puhujaa erittäin hyvistä esityksistä nyt minulla olisi kysymys Gabriel Bernardinolle, koska aika ei ole paljon, niin keskityn nyt sitten äh, tähän. Itsehän olin aiemmin äh, esittelijänä. Solvenssi 2 meille tunnetussa muodossaanhan äh, tulee ensimmäinen tammikuuta 2016 käyttöön. Näin se nyt on ja kukaan ei tähän enää voi puuttua. No jopa näin johtajalta nyt kysyisin, miten hänen mielestään tähän kuvioon sopii se, että komissio on pyytänyt, että ei jopa nyt mitä tulee näihin standardeihin, niin itse asiassa tekemään tiettyjä rikkouksia. Komissiohan on sopimusten valvoja, eikä tietenkään mikään taho saa Äh, rikkoa sopimuksia tai olemassa olevaa äh, säännöstöä. Eli mitä mieltä te olette näistä delegoiduista säädöksistä ja niiden soveltamisesta? Minuutti 50 taisi mennä. Thank you. Kiitoksia kovasti, Gabriel. Kiitos äh, tästä kysymyksestä ja kuten tiedätte yksi perustava asia, missä me olemme olleet kyllä hyvin selkeitä kaikissa poliittisissa keskusteluissa, joissa olemme olleet mukana osallisena. Minä mainitsin puheessanikin, tärkeintä on säätelyvaatimusten vakaus tällä hetkellä, eli joten me emme todellakaan neuvo tässä, tällä hetkellä, kun me olemme ottamassa käyttöön Solvent 2 tammikuussa, että tulisi jotakin muutoksia näihin sääntelyihin. Me tiedämme, että on muutamia alueita, jotka tulevat CMUista, eh, pääomamarkkinoista, eh, esimerkiksi infrastruktuuri, ja siinä oli myös ETS eh, e mukana tietyt siirtymäajat. Komissio, me saamme tietää, että komissiossa mietittiin, että tasoon kaksi tehtäisiin jotain muutoksia – ja juuri tästä johtuen me päätimme välttää sitä, että tulisi jonkinnäköistä hämäännystä tähän, että komissio julkaisee jotakin ja me julkaisemme jotakin muuta. Eli me päätimme odottaa ja luonnollisesti me olemme läheisessä yhteistyössä sekä komission että parlamentin kanssa ja silloin me näemme, tuleeko delegoituihin säädöksiin muutoksia ja silloin me tulemme ottamaan sen myös meidän ohjeisiimme. Mutta politiikassa vakaus on kaikkein tärkeintä tällä hetkellä ennen solmensy kakkosta. Ja sitten meillä on aikaa, äh, kun tätä lähdetään täytäntöön panemaan, silloin voidaan katsoa erityiskysymyksiä ja monitoroida sitten niitä mahdollisia vaikutuksia, joita Solvensi kakkosella niille tulisi olemaan. some time left. No hiukan jäi vielä aikaa, niin ihan lyhyesti vastaus minun puoleltani tähän. Minäkin olisin toivonut, että ei jopa olisi täällä parlamentissa antanut meille suoraan tietoa ja haluaisin todeta nyt vielä omalta kannaltani, että jos nyt ajatellaan näitä, tätä mahdollista lykkäystä teknisten standardien täytäntöönpanoon, niin minun mielestäni edelleenkin tässä liikutaan kyllä sitten harmaalla alueella oikeudellisesti ja kyse on itse asiassa rikkomus mm, sitä vastaan, mitä on sovittu. Ja lisäksi tulisi mielestäni ottaa huomioon, että parlamentilla tulee olla vähintäänkin kolme kuukautta aikaa tarkastella ehdotettuja delegoituja säädöksiä. Tämäkin vielä ehkä pienenä muistutuksena. Meillähän oli viisi minuuttia, aika totta? Right. Perfect. Hienoa. Seuraavaksi Elisa Ferreira. obrigada. Eu queria começar por agradecer aos três a presença aqui e o trabalho que têm feito. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kolmea puhujaa tästä työstä, jota he ovat tehneet. Kolme kysymystä, joihin kaikki varmasti voivat vastata, tai kuka teistä nyt sitten siihen vastaakaan. Ensinnäkin nämä budjetin tunnetut leikkaukset. Kun ajatellaan niitä tehtäviä, mitä teiltä vaaditaan, mikä teidän strategianne on liittyen näihin budjettileikkauksiin? Lainsäädäntö ykköstasolla ei äh, tule onnistumaan, koska ei ole tarpeeksi voimavaroja saavuttaa tavoitteita. Ja toisekseen Giegoldin mietinnössä parlamentti ehdotti, että valvontaviranomaisia vahvistettaisiin ja valvontaviranomaisten mahdollisuuksia äh, tehdä pakollisia ja ei-pakollisia valvontoja parannettaisiin. Onko tämä mahdollista? Onko näin tehty? Ja kolmanneksi, te kaikki puhuitte siitä, että on tärkeää, että käytänteet eh, valvonnassa, kansalliset käytänteet eh, harmonisoidaan. Ja se on ihan selvää, mutta miten pitkälle tässä nyt on päästy? Onko tässä jo luotu työmetodeita? Koska valvontaviranomainen, joka työskentelee tällä alulla, mille tasolle pitäisi tavallaan päästä niin, että todellakin viranomainen tekisi johdonmukaisella hyvällä tavalla valvontatyötään ja niin, että voitaisiin myös parantaa sisämarkkinoita. Let me... Uh, Sallittehan, että vastaan ensin äh, näihin kahteen äh, budjettiin liittyvään kysymyksen. Minun oli vähän vaikea tuon tulkkauksen kautta ymmärtää tuota viimeistä kohtaa budjettiin liittyen. Ja tämähän oli itse asiassa yhteisessä julkilausumassakin sanamuoto, siis huoli budjetista ja siitä, että me emme voi hoitaa laillista mandaattiamme nykybudjetin pohjalta – Andrea ja Gabriel voivat kertoa esimerkit omalta alaltaan. Mehän olemme hyvin parhaissa vaiheessa kertoneet parlamentille, mitä esimerkiksi emme pysty hoitamaan. Viime vuoden budjetissa esimerkiksi voidaan nähdä, että on koko joukko asioita, joita me emme 2015 kerran pysty hoitamaan tämän budjetin pohjalta ja uskon, että sama tulee toistumaan myös 2016. Meidän tapauksessamme todennäköisiä eh, viivytettäviä asioita ovat paljon resursseja vaativat, IT, tiedonkeruu, aloihin liittyvät asiat. Meillähän on vaatimus tietojen keräämisestä ja se vaatii hyvin painavia IT-työkaluja ja nykybudjetin pohjalta tämä ei kerta kaikkiaan ole mahdollista. Olemme joutuneet lykkäämään näitä toimia. Tietenkin se työmäärä, joka lykätään tulevaisuuteen, on kasvamaan päin ja me todella toivomme, että ensi vuonna saisimme hoidettua näitä laillisia velvoitteitamme, mutta nyky ehdotettu budjetti vuodelle 2016 tekee tämän kyllä hyvin vaikeaksi. Meidän on vaikea sitoumuksiamme hoitaa, kun niitä on lykätty vuodelta 2015 sitten eteenpäin. Kyllä tehtävät ja budjetti pitäisi saada samalle tasolle. Minä toivoisin ja uskoakseni myös parlamentti toivoisi, että voitaisiin varmistaa se, että budjetti on laillisen mandaattimme tasolla. Vähintäänkin, jos tämä ei ole mahdollista, niin vähintäänkin on sitten hyväksyttävä se, että me emme kaikkia laillisia velvoitteita me pysty kertakaikkiaan hoitamaan, koska muuten työmme laatu kärsisi liikaa budjettirajoitteiden vuoksi. Ja täytyy kyllä olla rehellinen, me emme ole vielä siirtyneet muodolliseen välitys toimintaan, mutta epämuodollista välitystä olemme jo hoitaneet ja eri osapuolilta ymmärtäneet, että muodollisuus olisi kyllä toivottavaa. Joten vaikka me emme ole käyttäneet tätä eksplisiittistä mekanismia vielä, niin tällaista epämuodollista välitystoimintaa olemme harjoittaneet. Se on ollut erittäin hyödyllistä ja hedelmällistä. Kiitos. Quickly, if you have... Kiitoksia. Jos teillä on jotain lisättävää, Andrea, ehkä nopeasti. Niin, ihan nopeasti budjetista olemme samoilla linjoilla kuin Esman kollega. Toteaisin kuitenkin, että meillä on myös lisäongelmana punnan kurssi euroon nähden. Ja kun ajattelemme hedge-toimintaa, niin siihen liittyy kyllä lisäpainetta. Kun nyt puhutaan näistä eh, yksityisistä eläkkeistä, niin kyllä olemme aika hankalassa jamassa. Budjetin osalta meidän täytyy vielä pohtia kykyämme ähm, toimia ensi vuonna. Toki me haluaisimme saada päätökseen kaiken sen työn, jota teknisen uudistuksen ja standardoinnin, äh, siis haluamme tämän työn tehdä päätökseen. No, me tuemme sitä, mitä Giigold omassa mietinnössä sanoo, mitä Kiikot mietinnössään sanoo. Sitova välitystoiminta, siis se, että meillä on mahdollisuus sitovaan välitystoimintaan, se oli tärkeää, jotta viranomaiset pääsivät yksi mielisyyteen asiasta – se, että keskuspankilla ylipäänsä oli voimaa ikään kuin sanella ääne, pakottaa äänestämiseen, niin oli hyvä asia. Tietysti meidän kentällämme pankkiunioni on jo suuri muutos ja meidän täytyy pohtia, missä me saamme aikaan lisäarvoa. Me tulemme tässä vaiheessa lähiaikoina äh, keskittymään nimenomaan kouluttamiseen, koulimiseen. Meillä on muun muassa Euroopan yliopistoinstituutti, jonka kautta järjestämme äh, netissä koulutusta. Ja haluamme myös asettaa benchmarkkeja, vertailuarvoja. Äh, esimerkiksi jos pankki on niin kutsuttu outlier, eli ikään kuin jo, jossain tai toisessa, niin me varoitamme. Ja luonnollisesti budjettipuolelle me olemme nähneet se jo 2015, mitä seurauksia tällä oli Solvesi kakkosen äh, täytäntöönpanolle. Oli tiettyjä asioita, meidän piti lopettaa, esimerkiksi IT-perustan kehittäminen, joka on kuitenkin erittäin tärkeä, niin että kykenemme tekemään näitä riskianalyysejä. Meidän täytyy todellakin äh, tässäkin hieman madaltaa kunnianhimoamme. Ja tämä on kuitenkin erittäin tärkeää Solvensi 2 täytäntöönpanossa, mutta sieltäkin meidän on täytynyt leikata. Ja se, että me tuotamme näitä parlamentteja, joita lähetämme parlamentille, jossa me olemme identifioineet mahdollisia uhkia vuodelle 2016. Ja tämä tulee merkitsemään sitä, että meillä on todellakin suuria ongelmia, mikäli me emme pysty valvomaan vaikutuksia. Ja tässä on kuitenkin annettu pitkän aikavälin arviointitakeet. Kaikki tämä luonnollisesti kyseenalaistetaan nyt. Tässä on kysymys enemmän rakenteellisesta elementistä, kuten olemme aikaisemmin puhuneet. Ja siitä, että vahvistaisimme rooliamme, no varsinkin vakuutusalalla äh, tilanne on eri, koska me emme ole pankkien kanssa samalla äh, samassa tilanteessa varsinaisesti, koska vakuutukset ovat eri asia. Voin kertoa, että minulla on neljä meidän valvontatiimissämme, neljä henkilöä, neljä erittäin äh, hyvää tarkastajaa, valvojaa. Mutta millä tavalla me voimme valvoa neljän ihmisen kanssa? Me tarvitsemme enemmän. Ja myös mitä tulee sisäiseen valvonnan malliin, on erittäin tärkeää mennä näissä malleissa eteenpäin, koska siinä on tämä yhteinen lähtökohta Euroopassa. Ja se, mitä me näemme pankkisektorista ja mitä me olemme ottaneet oppia sieltä, mutta me tulemme näkemään vastaavanlaisia äh, tapahtumia myös vakuutuspuolella. Ja sitten vielä tämä yhteiskomitea. Toivon, että 2016, jos minä olen siellä vielä mukana, että me voisimme ehkäpä tehdä enemmän yhteistyötä valvonta kannalta. Kuten Elisa sanoi, on erittäin tärkeää, että myös konglomeraattitasolla on valvontaa. Speaker is... Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Swinburne. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun valmistauduin tähän kuulemistilaisuuteen, niin totesin, että meillä on aika monia kysymyksiä. Nyt meidän kuitenkin täytyy pitäytyä kahdessa minuutissa. Ehkä me voimme esittää kirjallisestikin kysymyksiä puheenjohtajille. Kuten monet tietävät, niin hyvän sääntelyn taustalla on aina hyvä tieto, erityisesti kun puhutaan pääomamarkkina lainsäädännöstä ja finanssilainsäädännöstä, niin on erittäin hyvä, että meillä on paljon tietoa. Mitä enemmän sääntelijöilläkin on tietoa, sen paremmin voivat valvoa järjestelmää ja riskejä. Ja haluaisinkin todeta, että kun ajatellaan näitä transaktioraportointivelvollisuuksia, te sanoitte, että 18 aluetta on vaatimusten kohteena MIFIRissä ja 25 MIFIDissä. Kysymykseni oikeastaan kuuluu seuraavalla tavalla. Voitteko olla yhtä mieltä standardointi- ja yksinkertaistamisperiaatteen kanssa, kun puhutaan datasta ja vaatimuksista? Voitteko varmistaa sen, että että seuraavassakin vaiheessa voimme varmistaa niin laajan yhdenmukaisuuden kuin mahdollista. Ja sitten kaikille teille kysymys. Kaikki ESAT ovat esittäneet, nämä valvontaviranomaiset ovat esittäneet kysymys- ja vastaus lomakkeen kun puhutaan e, ITS, eli teknisestä täytäntöönpanostandardista ja muista täytäntöönpanostandardeista, niin olisi hyvä tietää, mikä, mil, mis, miten yksityiskohtaisesti näissä kysymys- ja vastausasiakirjoissa puututaan näihin kysymyksiin ja miten vastaatte valvontakysymyksiin. Kiitos. Ähm. Vastaan tuohon ensimmäiseen kysymykseen dataan liittyen Äh, olen Kein kanssa täysin samaa mieltä siitä, että äh, tietostandardisointi on äärimmäisen tärkeää, jotta tietoja pystytään käyttämään. Päätökset, joita nyt teemme äh, esimerkiksi johdannaisten selvityksestä, niin nämä tiedot tulevat yhteisistä tieto kannoista. Voin vahvistaa teille, että ne ovat äh, kyllä esimerkiksi ihan poliittisille päätöksillemme erittäin arvokkaita. Teemme kovasti työtä sen varmistamiseksi, että äh, tiedot ovat korrekteja, käyttökelpoisia ja ensimmäisten kokemusten mukaan tai pohjalta olemme jo mm, pohtineet sitä, miten voisimme parantaa ihan äh, formaatteja ja ylipäätään tiedon järjestelyä niin, että että myös kansainvälisten kumppaniemme kanssa olisimme vastaavilla tasoilla, joten tiedon, jotta tiedonvaihto helpottuisi. Ja tämän, tällainen standardointi on äärimmäisen tärkeä esimerkiksi rahoitusvälineiden viitetietojen suhteen, kun puhutaan esimerkiksi likviditeetti läpinäkyvyysvaatimuksista. Nämä ovat olleet tällaisia kansainvälisiä yhteisiä vaatimuksia, mutta olemme havainneet, että on tärkeää löytää juuri yhteisiä ratkaisuja. Aikahan tähän menee ja on mennyt, mutta nyt lähes kaikki pöydän ympärillä istuvat viranomaiset, 30 ovat sopineet, että ESMA hoitaa tämän ohjelmiston kehittelemisen sekä va, sitten nämä ohjelmistovaatimukset ja standardisointi on näin ollen aivan keskeinen asia tällä alalla. Kiitoksia kovasti. Question, uh, and thank you very much. Kiitos. Kiitän tästä, koska kysymysvastausasia on ihan tärkeä asia. Aikaisemmin oli sääntöjä, joita pankit äh, täytäntöön panivat ja sitten he pyysivät, pyysivät myös tulkintoja tästä valvonnasta ja tämä oli todellakin kysymys, jossa oli kysymys prosessista ja siitä, että tämä primäärilainsäädäntö tuli komissiolta ja sitten komissio on, on tukenut tätä tulkintaa ja meillä on nyt asiantuntijaverkosto kansallisista viranomaisista, jotka vastaavat näihin kysymyksiin. Ja sen jälkeen nämä kysymykset menevät sitten tekniseen komiteaan, ja jos sitäkin on vielä ongelma, niin se voi mennä sitten johtokunnan tasolle. Eli tässä on hyvin monimutkaisia prosesseja. Alussa tässä oltiin hieman pidättäytyviä koska pelättiin tällaisia teknisiä pitkiä vastauksia, mutta nyt ensimmäistä kertaa sain kirjeen kolmelta pankkijärjestöltä, jotka onnittelivat meitä siitä, että me olemme kyenneet eh, antamaan nopeita vastauksia ja että vastaukset ovat samat koko unionille, joka on heidän mielestään myös edistystä. Kiitoksia. Niin, meidän kysymys- ja vastausprosessimme on samankaltainen kuin Andreakin eli Se on erittäin tärkeää johdonmukaisuuden kannalta. Ja tällä hetkellä olemme Solvenssi 2 täytäntöönpanovaiheessa, joten aika monet elinkeinoelämän edustajat ovat esittäneet kysymyksiä. On erittäin tärkeää, että me vastaamme johdonmukaisesti ja toivottavasti markkinat saavat yhden yhtenäisen tulkinnan asioista, mutta vielä tietojen standardi raportointiin ja päällekkäisyyden välttämiseen. Raportointivaatimusten osalta olemme jo kolmen vuoden ajan tehneet yhteistyötä EKPn kanssa, jotta voimme välttää sen, että vaatimukset ovat erilaiset, eli haluamme samankaltaiset vaatimukset. Ja tämä yhteistyö on tehokkuudenkin kannalta ollut erittäin hyvä asia, koska nyt EKP tulee vastaanottamaan suurin piirtein samat elementit kuin mitä mekin elinkeinoelämältä Solvenssi 2 vaadimme tietojen osalta. Eli tämä on erittäin hyvä keino välttää päällekkäisyyttä. Silvi Gula, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille kaikille, että olette täällä. Ensinnäkin eh, Enria, jos teillä on ollut ongelmia euron kurssin kanssa, niin voin todeta, että Euroopan parlamentti halusi nimenomaan, että kaikki ESAT saisivat päämajansa Frankfurttiin. Niin, mitä tulee teidän toimintanne kansainvälisiin, kansainväliseen ö, ulottuvuuteen, ehkä olen samalla linjalla Gigoldin kanssa, haluaisin ö, viitata tai kysyä ö, teidän roolistanne eh, kansainvälisten eh, järjestöjen joukossa. Miten aiot eh, niin tästä haluaisin esittää kysymyksen ja esitän teille vielä myöhemmin jatkokysymyksen kirjallisesti. Niin, no en minä tiedä, haluatteko te muuttaa Frankfurtin kaikki, mutta ehkäpä alan saa ensin vastata. Well, the, um, on... No mitä tähän resurssipuoleen tulee kansainvälisen työn suhteen, me olemme hyvin varovaisia sen suhteen, mitä resursseja käytämme kansainvälisiin toimiin. Olemme hyvin maltillisia tässä ja keskitymme esimerkiksi luottoluokituslaitoksiin, kansainväliseen johdannaistyöhön. Näihin lähinnä nyt painostamme juurikin siksi, että haluamme olla hyvin varovaisia sen suhteen, kuinka paljon voimavaroja käytämme kansainvälisiin toimiin. Kansainvälinen koordinaattori koordinaatio on kuitenkin äärimmäisen tärkeää ja parempi koordinaatio ja vuoropuhelu niin hallitusten kuin sääntelijöidenkin välillä maailmanlaajuisesti on toivottavaa. Meidän on varmistettava se, että kun tulevaisuudessa tehdään lainsäädäntötyötä sääntelyn suhteen, se työ voi pohjautua olemassa oleviin standardeihin, jotka kansainväliset järjestöt ovat luoneet. Andrea, you want? Kiitoksia Andrea, haluatko sinä jatkaa? My side, just, I, I will be glad. Niin, äh, olen ihan mielelläni osallistuisin tähän tärkeään mietintöön, jota kirjoitat. Meidän puoltamme voin sanoa, että nyt jo voimavarakysymykset ovat eh, erittäin tärkeitä koska jos me emme äh, jos meillä ei ole tietynlaisia yhtäläisiä äh, määritelmiä esimerkiksi pankeille, niin silloin äh, tämä johtaisi ongelmiin esimerkiksi korkeampiin pääomavaatimuksiin. Eli me yritämme saada kansalliset viranomaiset viemään päätöksen nämä raportit. Me todellakin teemme kovasti työtä olen kovin tyytyväinen siitä, että joillain aloilla, missä me olemme tehneet eurooppalaista työtä, esimerkiksi johdannaistaminen ja me olemme onnistuneet luomaan tässä tällaisen eurooppalaisen, tämä arvopaperistaminen, ja me olemme onnistuneet luomaan tästä tällaisen eurooppalaisen roolin ja sen, mikä meidän roolimme on kansainvälisissä komiteissa myös. Ja minusta me olemme tässä päässeet hyvin eteenpäin. Niin, lisäisin vielä pari sanaa. Kun puhutaan kansainvälisestä yhteistyöstä, niin on sekä hyviä että huonoja uutisia. Hyvä uutinen on se, että vuodesta 2011 alkaen meillä on ollut EOPan, EOPassa yhteisymmärrys siitä, että meidän tulisi käydä vuoropuhelua kansainvälisten vakuutusyhteisöjen kanssa. Meidän tulisi siis tehdä yhteistyötä niiden kanssa. Se on erittäin tärkeää, kun kansainvälisesti laaditaan yhteisiä standardeja. Mutta huono uutinen on se, että valitettavasti meillä ei ole kovin paljon resursseja. Kansainvälisellä kattojärjestöllä seurataan noin 20 asiaa. Me seuraamme ehkä kahta, koska meillä on niin vähän resursseja. Ja FSPn rooli on tietysti yhä entistä tärkeämpi tällä sektorilla ja meillä ei ole pääsyä FSPssä käytäviin keskusteluihin. Me emme voi osallistua niihin ja me olemme ottaneet tämän asian esiin myös komission kanssa. Ehkä tekin voitte mietinnössäni tehdä niin. Thank you. Kiitoksia. Sitten Stan Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. On aina mukavaa tavata teidät kaikki täällä. Noin kaksi seikkaa ihan nopeasti. Jos katsotaan, mitä on saatu aikaan paremman ja johdonmukaisemman rahoitusalan sääntelyn ja valvonnan suhteen, niin varmaankin kiinnostavaa on se, että kohdellaanko eri alojen välisiä vastaavia tilanteita, esimerkiksi likviditeetin pääoman sekä valvontakäytäntöjen suhteen vastaavalla tavalla. Varjopankkikysymyksestä keskusteltaessa tämä asia nousi esiin, ja kun ajatellaan vakuutuslaitoksia ja pankkeja, kun nyt matala korko taso johtaa siihen, että myös vakuutuslaitokset siirtyvät yhä lähemmäs pankkibisnestä, niin ähm, voisitteko te ehkä tarkastella ihan systemaattisesti eroja, sääntely- ja valvontaeroja näiden äh, äh, alojen välillä? Sitten Steven joudun vielä palaamaan tähän. Kesällä sain asiakirjan äh, sinun alasi lobbareilta Tietenkään parlamentilla ei sitä olisi ollut oikeutta saada. Olen huolissani siitä, että lobbarit Tobbareilla on suora kanava virastoihin, parlamentilla tätä kanavaa ei ole, eikä kaikilla lobbareillakaan tietenkään. Voisitteko te kaikki sitoutua siihen, että teillä olisi yhtäläinen kohtelu liittyen kaikkiin kolmannen sektorin toimijoihin ja että teillä olisi avoin luettelo siitä, minkä lobbareiden kanssa teette yhtä yhteistyötä ja että tapaamisia ei järjestetä sellaisten lobbarien kanssa, jotka eivät ole lobbariluettelossa. Maybe first. Yep. Uh, thanks, uh, Sven, for, for the question. Kiitos Sven tästä kysymyksestä. Ja kuten sanoin, matalat korot ja myös voittojen kasvu on vähentynyt. Nämä ovat aina luonnollisesti aina prioriteetteja. Me olemme muuttaneet myös analyysejämme ja pyrkineet löytämään jonkinnäköistä puitteistoa makrotaloudelle myös vakuutussektorilla, ottaen huomioon osallistumisemme SRB:hen. Minusta on tärkeää huomioida muutama asia. Ensinnäkin meidän täytyy toimia varovaisesti koko sektorilla ja siinä tämä matala korkotaso on välttämätöntä. Sen lisäksi pitää arvioida mahdolliset riskikäyttäytymiset ja sitten välttää epäjohdonmukaisuuksia. Ja me keskustelimme tästä myös aikaisemmin keskusteluissamme, mutta Mutta nämä ovat kuitenkin meidän päätavoitteemme Solmensi kakkosessa, mutta luonnollisesti on tehtävä myös muuta. Ja teimme tämän esimerkiksi stressitestien puitteissa ja pyrimme antamaan selkeitä suosituksia, millä tavalla toimia tässä matalan koron ympäristössä ja voittojen tuoton hakemisessa. Me jatkamme työtämme tässä, kun, varsinkin kun mietitään kalibrointia niin, että ei tulisi mitään, tai siis että voidaan saada tietynlaista äh, sovittelua, mutta ei tässä kuitenkaan ole kysymys kaikkien riskien kalibroinnista, koska puitteistot ovat erilaiset. Solvensi 2 perustuu markkinoiden arviointiin ja kaikkiin niihin varoihin, mitä on kussakin salkussa. Joten meidän täytyy olla varovaisia johtopäätöksissämme, mutta kuten sanoit ihan konkreettisesti, tämä on osa Solvensi kakkosen äh, uudelleen arviointia. Ja me olemme tehneet äh, yhteistyötä myös arvopaperistamisessa ja tehneet ja pyrkineet varmistamaan, että meidän ehdotuksemme komissiolle ovat jo mahdollisimman yhtäläiset. Kiitoksia. Niin, vasta vastaisin Svennin kysymykseen. Henkilökohtaisesti nämä vuodot huolestuttavat minua, koska ne <clears throat> johtavat epäreiluun tilanteeseen sidosryhmien keskuudessa. Kyllä kaikkien tulisi saada samat tiedot, eikä vain tiettyjen ryhmien. Korostan, että nämä asiakirjat eivät ole mitään johtokunnan asiakirjoja, vaan henkilöstön, mutta yhtä kaikki vuotoja täytyy välttää. Ja kyllä, paitsi johtokunta, myös henkilökunta on vastuussa asiakirjoista ja kaikkia koskee tietty luottamuksellisuus. No, kun mitä tällaiset vuodot eivät ole tosiaankaan meidän toimintamme hengen mukaisia, mutta on tärkeää joka tapauksessa, että tilanne on reilu kaikkien kannalta, kaikki saavat saman tiedon. Meidän täytyy äh, summa summarum tehdä työtämme avoimesti. Toinen kysymyksenä liittyy kokouksiin elinkeinoelämän edustajien ja sidosryhmien kanssa. Ja vuonna 2011 me sitouduimme siihen, että kaikki johtajat julkaisisivat verkkosivulla tiedot kaikista kokouksista. Ja minun tietojeni mukaan tästä sitoumuksesta on pidetty kiinni. Andrei, Andrei haluatko lisätä jotain? No en välttämättä. Haluaisin vain korostaa sitä, että että paitsi että olen yhtä mieltä Gabrielin kanssa, niin kriisin aikana ja viime aikoinakin me olemme yrittäneet kerätä tietoa ja toteuttaa tällaista data pooling-toimintaa. Olemme keränneet tietoa alueilta, joilla sääntely on ollut tiukempaa ja niin edespäin. Eli me valvomme kyllä tilannetta. Kiitoksia. Sitten Hanna-Maas, olkaa hyvä. Eh, Puhemies, ensi viikolla tulee Euroopan kes keskuspankin johtaja Mario Draghi tänne. Ja se on varmaankin hetki esittää kriittisiä kysymyksiä hänen monetäärisestä politiikastansa ja rahan, lisärahan luomisesta ja korkojen laskemisesta edelleen, joka on johtanut siihen, mitä täällä nyt jo käsiteltiinkin. Bernardino puhui eläke- ja vakuutusrahastoista, jotka ovat joutuneet ongelmiin johtuen nimenomaan keskuspankin toimista. Ja tätä kautta koko toiminta on uhanalainen. Teidän, te olette tehneet tästä nyt tutkimuksia ja todenneet, että eläkkeitä mahdollisesti joudutaan leikkaamaan edelleen. Ja onko tämä näin johtuen EKPn toimista? Ja sen lisäksi haluaisin tietää, onko teillä jonkinnäköistä kuvaa siitä ja mistä summista puhutaan. Herra Enrialle, Belgian äh, pankkivalvontaviranomainen on valvonut esimerkiksi ING ja PNB Paribas ja vaatinut niiltä suurempia pääomia Oletteko te sitä mieltä, että tämä on välttämätöntä vai oletteko te sitä mieltä, että Belgian valvontaviranomainen nyt tässä vain pelkää ja ehdottaa sen vuoksi toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä ole tarvittavia? Thank you. Kiitoksia. Gabriel. No, niin. Niin tämä Luokittelu, ympäristö ja korkoympäristö ovat erittäin tärkeä tekijä meidän toiminnassamme. Ja tietenkin meidän on ymmärrettävä, että makropolitiikoilla ja rahapolitiikalla voi olla myös ei-toivottuja vaikutuksia. Yksi niistä on muun muassa se, että on ollut näyttöä hinnoitteluriskeistä likviditeetin vuoksi. Siksi me olemmekin päättäneet tarkastella nimenomaan eri tuotteiden hintoja ja varojen hintoja ja tarkastelemaan, minkälaisia pitkän aikajänteen elementtejä ne sisältävät ja onko tulossa jonkinlaisia kuplia kenties. Eli tätä me valvomme ja pyrimme myös elinkeinoelämälle raport- pyrimme raportoimaan asiasta. Sitten näistä muista seuraamuksista, siis tällainen alha, matalien korkojen ympäristö, sillä on vaikutuksia ää, äh, yritysmalleille. Kun ajatellaan vaikkapa ää, äh, henkivakuutusyrityksiä, ää, äh, jotka ovat ää, tarjonneet hyvin pitkäaikaisia takeita, niin nyt tämä tämänhetkinen ympäristö kyllä haastaa tämän käytännön. Ja todellinen ongelma on siinä, ää, Mm, miten voidaan ennakoida korkotasojen kehitystä. Te ihan oikein viittasitte asiaan. Mekin stressitestiemme avulla pyrimme laskeskelemaan näitä riskejä. Meillähän on kahdenkaltaisia riskejä. Jos matalat korot jatkuvat pitkän ajan ja yhtäkkiä riskipreemioita arvioidaan uudelleen äh, näiden hinnoitteluarvioiden vuoksi, niin silloin äh, sektori tulee olemaan vaikeuksissa. Tämä on ikään kuin tällainen painajaiskenaario, eli matalat korot jatkuvat ja riskipreemiot äh, lasketaan uudelleen tai arvioidaan uudelleen. Me olemme tarkastelleet muutamia ryhmiä Euroopassa tai muutamia alueita Euroopassa, joissa tämä on selkeä uhka. Jos korot taas menevät ylös, nousevat, niin silloinkin eh, vakuuttajilla saattaa olla ongelmia, koska jos tulee jonkinlaisia yhtäkkiä liikkeitä, eh, jotka johtavat siihen, että varojen arvo laskee nopeasti, niin se on ongelma. Me Euroopan keskuspankin kanssa olemme pyrkineet tai totta kai olemme yksimielisiä siitä, että jossain vaiheessa korot nousevat, mutta olisi parempi, jos ne nousisivat hitaasti. Se olisi parempi koko vakuutussektorin vakauden kannalta. Ja sitten vielä vakavaraisuusasioista. Yritykset jotka, tekevät, jotka ovat tehneet aiemmin kirjallisia sitoumuksia, niillä tulee olemaan vakavaraisuusongelmia. Stressitesteissä me olemme tarkastelleet paitsi vakavaraisuuskysymyksiä ja sitä, että olemme myös kiinnittäneet huomiota siihen, että, 14 yritystä eivät välttämättä täytä Solvenssi 2-direktiivin vaatimuksia. No, olemme näitä asioita pähkäleet, mutta ää, äh, tämä ei vielä vaikuta kauhean käänteen tekevältä ongelmalta. Niin voitteko nopeasti äh, vielä sanoa tekin jotain, Andrea? Äh, Ensinnäkin tämä on joustavuuden kanssa samoilla linjoilla, mitä me olemme jättäneet kansallisille viranomaisille, jos on matalat korot, niin silloin saattaa olla, että kiinteistökupla puhkeaa jossain maassa, jossain ei. Eli sen vuoksi viranomaiset saavat itse määritellä riskit ja me annamme sitten oman näkemyksemme esimerkiksi Belgian lähestymistavan muuttumisessa. Meidän huolemme on se, että me näemme, että sama kiinteistömarkkinoiden kuumentuminen puuttuminen tietyissä maissa, siihen kansalliset viranomaiset puuttuvat eh, eri tavoin, erilaisin eh, keinoin. Eh, otetaan käyttöön erilaisia toimenpiteitä ja tämä voi johtaa hieman ongelmiin sisämarkkinatasolla. Kiitoksia Högmark. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kaksi kysymystä liittyen pankkiteollisuuteen. Kysymykset herra Endrijalle. Ensinnäkin, mitäs mieltä olette teilläkin käyttöönotosta. verrattuna keskusteluun MREListä, jota juuri tässä nyt käydään, eli siis delegoidut säädökset BRRDn puitteissa. Sitten tämä valvontapuoli, rahoitusvakaus. Mitä mielestänne Euroopan sääntelykehyksestä että vielä puuttuu? Mitä sääntöjä vielä tarvittaisiin ja mitä ongelmia sääntelyn tai valvonnan tehokkuudessa näette? Ajatellen nämä sääntöjen määrää, suurta määrää, joka meillä on. Uh, well, on the question on tila compared to... No, kun ajatellaan nämä TELAKia verrattuna MRLA, niin meidän arviomme on se, että MRAL vaatii toisenlaista tasoa kuin BRRD, ja meidän arviomme olemme itse asiassa komissiolle toimittaneet. Ne voivat toki olla täysin yhteen sopivia. Tässähän kyse on tällaisesta tilanteesta, jossa kuitenkin otetaan huomioon pankkien erityislaatuisuus. Ja kun ajatellaan systeemisesti merkittäviä pankkeja niin, eh, ja toimintaa eh, globaalilla tasolla, niin vaatimukset voivat olla toisenlaiset. Minä pidän kuitenkin BRRD, pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin lähestymistapaa parempana koska näin todella mm, pankkien kriisin ratkaisu toimii tältä pohjalta. TELAK on pikemminkin tällainen hybridirakennelma. Joillain aloilla voidaan tarvita mm, lainsäädäntömuutoksiakin esimerkiksi, jos ajatellaan TELAK lakia ja holdingeja pankkien välillä, niin ei varmaankaan tämä toimi meidän sääntöjemme pohjalta, joten odotamme komissiolta ehdotuksia. Toinen kysymyksenne on kyllä aika haastava kysymys. Tällä hetkellä eh, nyt ihan näin eh, minun eh, ajatukseni on, että meidän täytyy huolehtia sisäisistä malleista ja niiden johdonmukaisuudesta. Meidän täytyy analysoida tilannetta, kun ajatellaan pankkeja, niillä on erilaisia tilanteita näiden riski kysymysten suhteen ja meidän kentällämme valvontakäytännöt ja pankkien toimintakäytännöt ovat varmasti nyt kaikkein tärkeintä. Meidän täytyy tehdä tehokkaammaksi ja johdonmukaisemmaksi tämä meidän valvontamme. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Jakob von Feitseker. Yes, thank you, Chair. Uh, Mike... Kiitoksia puheenjohtaja Enrialle esittäisin kysymyksen pankkien rakenneuudistuksesta. Sehän on asia, jonka parissa olemme tehneet työtä ja tämä öö, isäntäkysymys tai home host-kysymys on askarruttanut meitä aika paljon. Alun perin öö, kaavailtiin, että suuret pankkiryhmittymät saisivat öö, enemmän valvonta siis valvojilla olisi enemmän valtaa niiden suuntaan. No nyt neuvosto. Neuvosto on omaksunut sellaisen kannan, joka heikentäisi konsolidoidun valvonnan asemaa, mutta toisaalta, kun, toisaalta näille koti, isäntämaan valvojille annettaisiin enemmän valtaa. Joten nyt haluaisin tietää, missä määrin teidän mielestänne näille viimeksi mainituille olisi viisasta antaa valtaa tehdä omia päätöksiä pankin siitä osasta, joka on heidän kotimaassaan. Kiitos. Uh, well, thank you very much. No kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. Vaikea kysymys. Jos nyt ajatellaan, että että kun olemme nähneet työskentelymme eri aloilla, juuri pääoma ja likviditeetti, kysymykset ja sitten nämä rakenneuudistukset, niin minun kantani on sellainen, että pidän yhteisiä päätöksiä parhaana etenemistapana kaikilla näillä aloilla, kaikissa kysymyksissä. Eli viranomaisten täytyy saada aikaan yhteinen kanta ja löytää, mitä kau- mitä paremmin lainsäädäntöpuitteet niitä tönivät tähän yhteiseen kantaan sitä parempi, mutta välillä on erilaisia toimia, myös rakenteellisia toimia, jotka toteutetaan kansallisella tasolla, eivätkä ne aina ole ihan samansuuntaisia, joten kyllä minä pitäisin kaiken avaimena sitä, että Eh, viranomaiset voivat olla vakuuttuneita siitä, että kriisin aikoina on yhteiset eh, mekanismit kriisin ratkaisemiseksi, niin sitä valmiimpia ne ovat eh, välttämään tällaisia ringfencing toimia. Eli kun ajatellaan rakenteellisia vaatimuksia, sen suhteen, miten segregoituneet eri alueet ovat, niin todella sitä parempi, mitä yhteisemmät lähestymistavat ovat. Ja täytyy toki tunnustaa sekin, että joissain tapauksissa eri ryhmittymillä voi olla hyvinkin suuri vaikutus kotimarkkinoihin. Ja kyllä täytyy huolehtia siitä, että isäntäviranomaisten huolenaiheet otetaan todella vakavasti. Joten yhteiset päätökset, mitä enemmän meillä on tehokkaita yhteisiä, ehkä sitoviakin määräyksiä ja todella myös välitystoimintaa kaikilla aloilla, myös rakenne uudistuksessa, niin sitä parempi mielestäni. Kiitos. Uh, Alain Lamassu. Lamassu. Oui, merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kolmelle puheenjohtajalle eh, kaikesta siitä tiedosta, jota olette meille jakanut. Yksi kysymys. Esitän sen majorille Esmasta ja ehkäpä myös eh, kollegat voivat kommentoida. Missä määrin eurooppalaiset aloitit, jotka ovat mahdollistaneet sen, että on voitu saada aikaan sääntöjä eh, investointirahastojen osalta, missä määrin ne voivat saavuttaa niille alun perin asetetut tavoitteet. Ja kun ajatellaan Junckerin suunnitelmaa, niin ovatko nämä aloitteet jo sellaisia, että niitä voidaan jo toteuttaa vai tarvitaanko vielä lisäsääntelyä? Kiitos. On the, uh... Mitä tulee hallintaan niin se on asia, jossa voimme odottaa aika paljon liittyen pääoma unionikeskusteluun, taloudellisen kasvuun ja varojen hallinta teollisuus voi tässä olla hyvin tärkeä tavallaan tällainen rahoituskanava, jota voidaan käyttää eh, niille, jotka etsivät varoja ja niille, jotka taas haluavat hyvän tuoton varoilleen. Meidän täytyy katsoa näitä kaikkia osa, osasia tässä varainhallinta teollisuudessa. Sillä on ollut jo viime vuodessa, vuosina aika tärkeä rooli. Se on kasvussa, jotkut kutsuvat sitä varjopankkitoiminnaksi. Me olemme hieman tarkempia, koska osa tätä teollisuutta voidaan pitää varjopankkitoimintana, mutta hyvin iso osa todellakin on auttamassa ja tukemassa. Jos katsotaan äh, esimerkiksi lainanantoa, jos äh, katsotaan lainsäädäntöä, joka on äh, projekti, joka on rajattu tietyn kokoisille yrityksille. Me uskomme, että tässä on etua sillä, että ehkä mukaan saataisiin myös suurempia varainhallintayrityksiä. Ja nykyinen tällainen passijärjestelmä sekä sille, että FOlle. Näissä ei ole tarpeeksi selkeyttä siitä, mikä on eri osapuolten vastuu. Ja loppujen lopuksi varainhallintatuotteita ostavat myös muutkin kuin suurkäyttäjät. Eli loppukuluttajan tulisi aktiivisesti voida myös osallistua näihin investointirahastoihin. Mutta kun parannetaan saatavuutta sekä myös äh, varainhallintateollisuuden avoimuutta, niin sitä kautta voidaan saada vauhtia. Ja minusta se olisi erittäin tärkeää, koska sitä kautta koko tämä sektori saataisiin tukemaan taloudellista kasvua. To do with pensions. Niin tässä hän viitattiin myös eläkkeisiin, joten Gabriel. Kiitos. Niin tähän mielelläni vielä toteaisin, että tärkeää on tietenkin pitkäaikaisen rahoituksen tarjoaminen taloudelle ja myös ähm, rahoituslähteiden diversifioiminen, monimuotoistaminen ja samoin portfolioiden monimuotoistaminen. Olemme tätä tarkastelleet ja uskomme, että osa työtämme ja varmasti neuvomme on se, että tämä täytyy tehdä hyvin kestävällä tavalla. Ei meidän tulisi käyttää yksin omaan esimerkiksi ajatellen riskejä näiden eri luokkien suhteen, vaikkapa infrastruktuurihankkeita niin edelleen. Tarvitaan kannustimia niin, että vältetään sellainen tilanne, jossa uusi kupla syntyy parin vuoden kuluttua. Kyllä meidän täytyy nyt oppia aiemmista virheistä. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää ja me tarjoamme neuvoja komissiolle näistä infrastruktuuri, eri infrastruktuurihankkeista. Ja kun ajatellaan juuri esimerkiksi eläkkeitä, eläkerahastojen siirtymistä tämän tyyppisen rahoituksen suuntaan, niin hyvin tärkeää on katsoa, miten tämä tietenkin toimii. Ja tietenkin me tulevina vuosina tulemme valvomaan tilanteen kehittymistä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Elisa Ferreira vielä kerran. Thank you very much. Once again, I'll speak in English. Kiitoksia vielä kerran. Puhun englantia, jotta tämä sujuisi nopeammin. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, mitä Rea sanoi. Eli kun pankkien valvonta on siirtynyt, tai no miten nyt sanoisin tämän, on sellainen tunne, että vaatimuksia ää, ähm, kierretään, kun rahoituslaitokset siirtyvät sellaisiin paikkoihin, joissa sääntelyä ei ole. Miten te pystytte valvomaan tätä vai onko tässä todellakin varsinainen porsaanreikä syvenemässä ja kasvamassa tässä valvontatilanteessa? Tämä oli kysymykseni teille, Enrea. Ja vielä kysyn seuraavan asian. Te mainitsitte esityksessänne tärkeän huolenaiheen, nimittäin BRDn, BRDn täytäntöönpanoon. Miten tässä on edistytty? Ja Tietysti minua myös huolettaa yhtäläisen kriisinratkaisumekanismin toteuttaminen nyt tämän vuoden lopussa. Minkälaisia näkymiä on? Ja sitten vielä yksi asia, jonka haluaisin ymmärtää hiukan paremmin. Te puhuitte suhteellisuusperiaatteen noudattamisesta palkkiokysymyksessä. Sehän herättää esittää juridisia kysymyksiä. Teidän mielestänne ykköstason, ensimmäisen tason teksteihin tulisi tehdä muutoksia. Ja Bernardinolle eh, esittäisin seuraavan kysymyksen. Se liittyy näihin pepseihin. Mikä on prosessi? Mitä voimme tehdä, jotta tämä tuote eh, näkisi päivänvalon? I have to give just one minute. For... Yksi minuutti per vastaus, koska nyt Meiltä loppuu aika. <laughs> Lykkyä pöttyy. Niin, niin, niin. uh, no, sitä tarvitsenkin. Yeah, very short. Yritän puhua ihan lyhyesti. Mielestäni meidän täytyisi nyt ymmärtää, että kun korkotaso on niin matala, niin kyllä pankkisektori kasvaa, mutta ei se kasva siksi, että se olisi sääntelemätön, vaan siksi, että säästäjät tietävät, että pankkialalta saa hyvin matalaa korkoa ja pyrkivät löytämään sitten sijoituskohteita pankkialan ulkopuolelta ja siksi menevät muualle kuin pankkijärjestelmän puitteisiin. Ei tämä johdu siitä, että sääntely olisi ja valvonta olisi jotenkin huonoa. Tämä liittyy tietenkin myös rahapolitiikkaan. Eikä tämä tarkoita sitä, etteikö riskiä olisi. Merkittävääkin riskiä kyllä saattaa olla ja voi olla, että ei pankkisektorilla yliarvostuskin on vaarana, mutta matala korkotaso mm, no johtaa siihen, että sijoittajat eivät ole kovin kurinalaisia, jos korkotaso on alhaalla. Hyvin meni. Ähm. No, minulla on hiukan vaikeampi tämä tehtävä. No, kun ajatellaan varjopankkitoiminnasta ja sille altistumisesta, aika monet pankit laajentavat toimintaansa myös varjopankkientiteetteihin. Meillä ei varsinaista tietoa tästä ole, mutta konsultaatioasiakirjaa laadimme ja yritämme saada jonkinlaisen näppituntuman siitä, minkälaisesta altistumisesta on kyse ja voimmeko asettaa jonkinlaisia altistusrajoituksia. Se palaute, jota olemme saaneet, on ollut aika jyrkkää. Sanotaan, että heitämme verkkomme liian laajalle, pyydämme liikaa, se saattaa olla taakka pankkijärjestelmälle, mutta toisaalta me haluamme tasapainon sen tiedon välillä, mitä me tarvitsemme, ja niin, että voimme saada aikaan vapautta. Sitten SNRstä ja BRD-kysymyksestä. No, täsmällisiä lukuja minulla ei ole, mutta 24 viranomaista on nimitetty 28, mutta per D, että ei ole vielä ehkä ku, kaikissa jäsenvaltioissa toteutettu, 16 sitä on ehkä toteutettu. Ja meillä on siis tämä, meillä on tämä ähm, kriisiratkaisu äh, malli siinä tilanteessa, että kaikkia takaroja ei voida kunnioittaa. Kun ajatellaan globaaleja pankkeja, edistystä on saatu aikaan, mutta me emme vielä ole päässeet päätöksentekovaiheeseen. Ja sitten palkkioiden oikeasuhteisuudesta. Siitä esititte kysymyksen meidän juridinen tulkintamme, jonka komission oikeudellinen yksikkö on vahvistanut, on sellainen, että CRDn tietyt elementit, jotka aiemmin pienissä yrityksissä ja pienten bonusten kohdalla neutralisoituivat esimerkiksi SEPS-suuntaviivoissa ja niin edespäin, niin niitä ei voida ylläpitää tässä lainsäädäntötilanteessa, mikä tarkoittaa sitä, että kun puhutaan maksuvälineistä, äh, niin äh, niitä sovellettaisiin myös pieniin pankkeihin, jotka maksavat vain muutaman tuhannen verran bonuksia. Kyllähän tämä on omiaan langettamaan taakan tälle sektorille. Siksi olemme sitä mieltä, että parhain keino olisi poistaa pienten yksikköjen kohdalta nämä vaatimukset. Thank you. Just... Kiitoksia. Very quickly. So, um, we have been... Ihan nopeasti me olemme työskennelleet tämän paneurooppalaisen eläketuotteen parissa ja kysymys on siitä, että rakennamme todellaista sisämarkkina-aluetta eläkesäästöille. Sitä meillä ei vielä ole. Se toimii lähinnä kansallisella tasolla. Ja me todellakin uskomme, että me saamme tilanteen paljon paremmaksi kuluttajien kannalta ja me pystymme myös vähentämään kustannuksia käyttämällä sisämarkkinoita välineinä. Ja eläkesäästämisjärjestelmässä tämä on mahdollista ja tämä voi luonnollisesti myös tukea eh, investointeja pitkän aikavälin tuotteisiin, mitä talous todellakin tarvitsee sen vuoksi, että eh, tarvitaan myös pitkän aikavälin sitoumuksia. Me olemme kuulleet ja konsultoineet tästä jo, me olemme saaneet konkreettisia ehdotuksia ja kysymyksiä, olemme ottaneet mukaan alan ja myös äh, siis sektorin ja myös teidät ja olemme iloisia siitä, että voimme kehittää asiaa parlamentin kanssa. Olen tyytyväinen siitä, että me loppu, loppujen lopuksi kykenemme äh, kehittämään ja tarjoamaan jotain sellaista, mikä saa kansalaiset uskomaan enemmän EU-hun. Me voimme antaa tällaisen positiivisen äh, tunteen EU-hun kuulumisesta kansalaisille. Ja tällainen eläkesäästäminen voi olla hyvin positiivista koska eläkesäästämistilanne monissa maissa ei ole hyvä. Eurooppa voisi olla tässä lisäarvo. We, surely we have to... Kiitoksia. Ja toden tottakin tästä asiasta täytyy vielä käydä oma keskustelunsa, koska tämä ehdotus, jota työstät, on erittäin kiintoisa. Hubner. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä panoksestanne vakauteen, mutta nyt tietenkin täytyy katsoa, miten puitteet toimivat myös kasvun suhteen meillä ei nyt ole pankkialan ulkopuolella elvytys- ja kriisiratkaisumekanismia. Tämä nyt tietenkin liittyy paitsi ESMAan myös muihin. Ja Bernardinota kysyisin tästä, että nykytilanteessa mitä tapahtuisi, jos suuri eläkerahasto – menisi vararikkoon jossain EU-jäsenvaltiossa. Mitä sitten tapahtuisi? No, toinen kysymykseni, nyt kun otetaan käyttöön Solvenssi 2 liittyviä muutoksia ja on ehdotuksia toisen tason lainsäädännöstä, ja e, siitä, että uusia riskitekijöitä otettaisiin hiljalleen mukaan järjestelmään, niin listaamattomat tuotteethan jäivät tähän ulkopuolelle ja tämä olisi aika vaikeaa mielestäni PK-yrityksille. Ja sitten herra eh, Enrialle EBAsta kysyisin, kun nyt on uusia eh, pyrkimyksiä rajoittaa pankkien riskejä ja nyt on eh, tarkoitus asettaa jäsenvaltiokohtainen taso, joka tietenkin äh, riippuisi jäsenvaltiosta. Heikommat jäsenvaltiot saisivat alhaisemman äh, tason kuin ähm, muut. Mitäs mieltä tällaisesta olisitte? For, Gabriel ensin. Kiitoksia. Tämä oli tärkeä kysymys. Jos tarkastelemme vakuutuspuolen puitteita EU-ssa tällä hetkellä, niin se todellinen porsaanreikä, joka meillä on, liittyy kriisin ratkaisupuitteistoon. Ei niin, etteikö meillä olisi välineitä, mutta kansallisella tasolla valvojilla on erilaisia toimivaltoja ja niin edespäin. Me olemme yksilöineet tämän ongelman ja olen myös ottanut tämän asian esiin komission kanssa, tai tulen niin tekemään ainakin piakkoin. Tällä hetkellä meillä on pieniä yrityksiä, jotka kohtaavat ongelmia, mutta kyllä tämä jo osoittaa, että ongelmia tulee olemaan laajemmalti muutenkin, kun puhutaan valvojien eh, välisistä eroavaisuuksista, eikä meillä ole edes minkäänlaisia vakuutustakuujärjestelmiä, jotka olisivat Euroopan laajuisia. Niitä on joissain jäsenvaltioissa, eli on porsaanreikiä ja on eh, eroavaisuuksia, ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy, täytyy tehdä työtä, jotta voimme saada vakuutussektorilla sääntelypuitteiston johdonmukaiseksi. Sitten Solvenssi 2 ja tämä siirtymävaihe. Tästähän keskusteltiin aika rankastikin poliittisella tasolla. Erilaisia siirtymäsääntöjä meillä on. Ne liittyvät Solvenssi 2 ja Omnibus 2, mutta jos esimerkiksi puhutaan pörssissä noteeraamattomista varoista, niin siitä keskustellaan tällä hetkellä kovastikin poliittisella tasolla – Toisaalta, aivan kuten aiemminkin jo olen sanonut, niin me tarkastelemme myös, minkälaisia ei-toivottuja vaikutuksia saattaisi koitua. Raportoimme myös parlamentille. Andrea, sorry. Uh, well, if I understood correctly, let's say the point is... Jos nyt ymmärsin oikein, niin emme me tässä nyt olemme, emme nyt tässä ole laatimassa mitään limittejä tai rajoja, vaan toimimme ihan yleisen lainsäädäntöpuitteista mukaan. Mutta jos nyt ymmärsin oikein, niin tämä liittyy tavallaan siihen keskusteluun, mitä on käyty vakavaraisuusvaatimusten kohdalla. Ensimmäinen asia, jonka haluan tässä tehdä, on, että tässä on tiettyjä väärinkäsityksiä, kun sanotaan, että tavallaan, että tätä riskiä ei olisi katettu tässä puitteistossa. Monet pankit käyttävät kuitenkin eh, näitä rajoja, mutta me olemme nähneet sen esimerkiksi kriisi eh, stressitestissä. Joten eh, tämä tehtiin jo 2011 stressitestissä. Ja tämä on johtanut kahteen erilaiseen pilariin, jotka, vaativat, jotka ovat Se, mitä te ette ottaneet esiin, ovat nämä keskittymisasteet. Joillakin pankeilla on enemmän kotimaan markkinoilla ja se saattaa olla jopa 5-6 kertaa tämä heidän pääomansa. Globaalilla tasolla meillä on valvojat, jotka tätä asiaa käsittelevät, mutta en halua antaa sellaista kuvaa, että Eh, kun eh, globaalilla tasolla tehdään lainsäädäntö, että meillä täällä olisi porsaanreikiä. Important. Kiitos. Tämä on tärkeä asia. Ja on myös ehdotettu sääntöjen eh, monimuotoistamista tai erilaistamista von Weizsäcker vielä. Yes, thank you, Chair. I want... Kiitos puheenjohtaja. Halusin vielä palata tuohon Tanuta Hymnerin kysymykseen. Aivan oikein herra Bernardino viitattiin tähän ongelmaan, että jos meillä ei ole juuri vakuutuslaitosten suhteen olemassa ratkaisumenettelyä, niin se voi olla suuri ongelma. Tiettyjä lupauksia ehkä tehdään vakuutuslaitosten taholta, lupauksia, joita suuressa mittakaavassa enää ei tulisi tehdä. Voitaisiin vaikka kuvitella, että jonkin tyyppiset rajaamattomat etuisuuslupaukset olisivat asia, joita ei enää tulisi tehdä, vaan ne liittyvät ehkä laajempiin makrokehityskulkuihin. Ja haluaisin kuulla, mikä teidän kantanne on Mm, tämän tyyppisten äh, sopimusten suhteen? Minkälaisia sopimuksia saa luvata, mitä taas ei? Hyvä kysymys. Vastaan oikeastaan kahdella tavalla. Ensinnäkin jo vuodesta 2011 alkaen olemme antaneet lausuntojamme ja suosituksiamme, jotka liittyvät tähän matalan koron ympäristöön olemme nimenomaan puhuneet niistä sopimustyypeistä ja lupauksista, joita esitetään. Ja olen kansallisille viranomaisille ja myös alalle ylipäänsä korostanut sitä, että on tärkeää, että nämä yritykset tarkastelevat toimintaansa monimuotoisuutta, koska ne pitkään tähtäyksen takuulupaukset ja muut, joita on esitetty, niin niille ei ole asetettu asianmukaisia hintoja. Ja kun asiaa tarkastellaan Solvenssi 2 lähestymistava, äh, näkökulmasta, niin kyllä tämä äh, on asia, joka on ollut järjestelmässä mukana aina, mutta nyt me näemme ne ko- tämän konkreettisesti ja me olemme jo nähneet muutoksia. Tämä on asia, jota aion vielä tar- tarkastella jatkossakin. Sitten tämä eläkerahastojen äh, etuusperusteinen järjestelmä. Äh, kun ajatellaan etuusperusteista äh, eläkejärjestelmää, niin kyllä suurin osa mm, eläkkeistä on edelleenkin etuusperusteisia, mutta me haluamme erityisesti jatkossa kiinnittää huomiota niiden kestävyyteen ja tulemme piakkoin esittämään lausunnon EU-instituutiolle siitä, kuinka näiden pitkän tähtäyksen lupausten kestävyyttä voidaan arvioida. Se on tärkeää. Toiseksi teemme eläke- rahastojen stressitestin tänä vuonna ja olen aivan varma siitä, että näiden eläkelupausten kestävyys tulee olemaan osa stressitestiä. Thank you. Kiitoksia. Pablos, ole hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset teille sitä, että olette tulleet vieraksemme. Ehkä tällainen yleisluontoisempi kysymys teille kolmelle tai kuka nyt sitten haluaakaan vastata. Kolmen viranomaisen yhteiskomiteassa, jota tällä hetkellä ESMA johtaa, julkaistiin aiemmin tänä vuonna Äh, suosituksia samalta, samalla linjalla kuin komissionäisen Hill erityisesti kasvun ja äh, työpaikkojen luomisuuden, luomisen nimissä. Äh, kun ajatellaan virastojen toimintakenttää, miten kasvua ja työpaikkojen luomista voitaisiin tukea, ja kun ajatellaan sitten arvopaperimista, Euroopassa, niin tässä ollaan odottamassa tulossa komissiolta yhteistä markkina ehdotusta ja siellä on varmaankin tulossa sitten ihan konkreettisia ehdotuksia. Ja haluaisinkin kuulla, että minkälaisia pilareita, yhteisiä pilareita Euroopan tasolla tarvittaisiin ja mitä askeleita pitäisi ottaa, jotta päästään toivottavan lopputulokseen. Kiitos puheenjohtaja. Let me briefly react. Haluaisin reagoida äh, sekä arvopaperistamiskysymykseen sekä tähän pääomamarkkinaunioniin, joka on laajempi kysymys. Arvopaperistamiseen me kolme viranomaista olemme tehneet yhteistyötä ja me olemme yhdessä keskittyneet todellakin siihen, äh, että äh, koko lainsäädännössä arvopaperistamisen puitteet ovat yhtäläiset te näette, että on uusia vaatimuksia arvopaperistamiselle eh, pankki- ja arvopaperilainsäädännössä ja olemme todenneet, että tämä lainsäädäntö voisi olla, tai se voisi saada hyötyä siitä, että se olisi johdonmukaisempaa ja valtavirtaistettu ja että kaikki lainsäädäntö rakentuu samalle konseptille. Ja me olemme todellakin yrittäneet nyt sitten saada aikaan johdonmukaisuutta kaikkeen kolmeen lainsäädäntöön. Me olemme laatineet tästä raportin komissiolle. Se on myös julkinen ja löytyy tuolta eh, verkkosivuilta. Ja olen iloinen siitä tämän resorttikysymyksen myös eh, arvopaperistamisen eh, vaikutuksista. Sitten toinen kysymys Esman näkökulmasta. Me olemme pyrkineet toimimaan hyvin aktiivisesti avoimuuden kannalta. Ja aikaisemmin investoijat eivät kykeneet arvioimaan esimerkiksi näitä lainan perustana olevia salkkuja. Me olemme todellakin työskennelleet tämän asian parissa, mutta täytyy sanoa, että se ei todellakaan ole ollut mitenkään helppoa, koska tähän liittyy niin paljon asioita. Onko meillä tarpeeksi voimavaroja, että voimme laatia tällaisen nettisivun, joka voisi äh, antaa avoimuutta arvopaperistamiseen. Toinen kysymys sitten siihen, miten yleisellä tasolla voimme tukea arvopaperiunionia ähm, ja kasvua. No, se mitä meidän täytyy tehdä on toimia askel, askeleelta ja katsoa eri elementtejä äh, finanssirahoitusmarkkinoilla ja kehitellä uudenlaisia kanavia, Äh, arvopaperistamiskanavan lisäksi ja parantaa äh, esimerkiksi erilaisia varojen hallintakanavia. Mutta haluaisin painottaa, että arvopaperimarkkinaunioni, kuten sanoin alkupuheenvuorossanikin, on erittäin tärkeää, että johdonmukaisesti täytäntöön pannaan olemassa olevat äh, säätelevät lainsäädäntö. Eli meidän täytyisi ymmärtää, että on erittäin on tehty hyvin paljon viime vuosina lainsäädäntöä ja siis me olemme päässeet eteenpäin sisämarkkinoilla, mutta että juuri nyt täytyy varmistaa, että kaikissa 28 maassa valvotaan johdonmukaisesti. Ja, vielen Dank. Kiitoksia Aufgreifen. Kiitos. Mä halusin tarttua kysymykseen, jonka kollega Ferreira tuossa jo otti esiin ihan Pari viikkoa sitten EKN otti kantaa 2016 EUn yleisen talousarvioon eh, ja siihen, mitä vaikutuksia eh, nyt esimerkiksi eh, teidän toimintaanne rahoituksella on, siihen puutuitte tässä aiemmin. Ja kun teillä on tiettyjä tehtäviä, joita ette välttämättä sataprosenttisesti voi hoitaa, tämän budjetin pohjalta. Esimerkiksi data- ja IT-puolen nostitte tässä esiin, ja minä kysyn kyllä, että jos teillä nyt on yksin oman tietojen keräämisessä ja käsittelyssä ongelmia, niin miten ihmeessä voitte työnne hoitaa? Tätä kysyn teiltä kaikilta kolmelta. Sitten todella rahoituksen tasosta. Miten pitkällä aikavälillä arvioitte sen, miten saatte hoidettua meidän teille antavat tehtävät tavalla, jota me odotamme ja veronmaksajat odottavat, minkälaista rahoitusta tätä varten tarvitsette. Toinen kysymykseni liittyy sekin rahoitukseen. Kuka tämän kaiken maksaa? Kuka maksaa viulut? Ja haluaisin kuulla teidän kaikkien kolmen herran mielipiteen mitä mieltä olette Ekonin ehdotuksesta, että luovutaan äh, kansallisten äh, valvontaviranomaisten äh, maksuosuuksista, vaan tämän sijaan siirrytään markkinaosallistujien maksuihin, käyttömaksuihin, tai että alu, alussa olisi tällainen sekajärjestelmä, markkinatoimijoiden maksut sekä sitten osa EU-talousarviosta. Mitäs mieltä olette? Thank you. Please, there. Um, a couple of, uh... Kiitos. Saatte vastata. Uh, Pari reaktiota. Ensinnäkin, kuten ehkä hyvin tiedättekin, niin uh, valvontavirastojen rahoitus on tällä hetkellä ää, uh, tarkastuksen alla. Se on komissaarin, se kuuluu komissaarin mandaattiin tämä tarkastelu. Ja toden tottakin, aivan kuten olette tähdentäneet, niin on tärkeää vähentää ja ehkäpä eliminoida kansalliset kontribuutiot ja syy on se, että järjestelmä on epäreilu eikä kovin järkiperäinenkään, koska enemmän varoja meille tarkoittaa sitä, että kansalliset viranomaiset saavat vähemmän varoja. Ja kun katsotaan lainsäädäntöä, niin tässä tavallaan lisätään, kun näin ei toimittaisi, niin saataisiin lisättyä valvontatoimintaa molemmilla tasoilla, siis EUn ja kansallisella. Eli se, että kansallisten valvojien ei tarvitsisi enää kontribioida meidän rahoittamiseemme, olisi hyvä asia. Toivottavasti komissio tekee tästä päätöksen pian. Sitten lyhyesti vielä vaikutuksista. Meidän ei tulisi aliarvioida lainsäädännön vaikutuksia, mutta toisaalta kun puhutaan toisen asteen täytäntöönpanosta, päivittäisestä sellaisesta, on puoli ruokaa. Se, että täytäntöönpanopuolella ei ole riittävästi resursseja, vetää mattoa koko ö, sääntelyltä. Thank you. Kiitoksia. Muita kommentteja? Ei. Mennäänpä seuraavaan kysymykseen siis. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, but it's a surprise to me that I have a second question, so I will... <laughs> Yllättävää, jos saan esittää vielä toisenkin kysymyksen. Kiitos puheenjohtaja. Joten eh, esitän kysymyksen, eh, jota en luullut tehtäväni esittää herra Enrialle. Mitä tulee eh, CSTRään? Tiedän toki, että teillä on koko joukko mm, suurempia kysymyksiä pöydällänne, mutta niin kuin tiedätte, Euroopan parlamentti on ollut näiden riskikäytäntöjen pääomien suhteen aika tiukalla linjalla ja se, että CSD ei nyt sitten erotella täysin pankeista, niin otetaanko todella nämä erilaiset riskit huomioon vaikutusmalleissa, kun on kyse tällaisesta sekamallista tai yhdistelmämallista. Haluatteko kertoa, että miten asiat ovat edenneet, miten työ on edennyt ja miten olette tasapainottaneet jäsenvaltioiden valvojien hyvin korkeat vaatimukset sitten tähän taso kaksi tekstiin. Ja olisi myös mukavaa ja mielenkiintoista kuulla tästä aikataulusta, mikä se on suunnitteilla. Thank you very much for the question. Kiitoksia kovasti kysymyksestä. Niin. Tämä on ollut hankala asia meille, kuten tiedätte. Me myös toteutimme julkisen konsultoinnin, me ehdottimme tiettyjä pää, omaa kriteerejä ja keinoja laskea näitä pääomavaatimuksia seesteille, jotka tarjoavat pankkipalveluita. Ja olemme saaneet aika laajaltikin palautetta tässä konsultaatiossamme. Ja tällä hetkellä me kalibroimme lopullista ehdotustamme. me saan, luultavasti saamme sen valmiiksi piakkoin. Voimme äänestää tästä asiasta jo tämän kuukauden aikana tai viimeistään lokakuun alussa. Olisin iloinen, jos voisi myös kahdenvälisesti eh, keskustella yksityiskohtaisemmin tästä, mutta eh, todettakoon, että kaikkein tärkeintä on varmistaa se, että saamme tehdä kalibroinnin huolellisesti. Ja kaikkein tärkein kysymys ovat eri valuuttat, eli miten eli CSTn käyttämät valuutat kalibroidaan tai miten kalibrointi tehdään niiden osalta. On erittäin tärkeää, että eri valuutat otetaan huomioon. Kaikki ne valuutat, joiden alueella tämä altistuminen tapahtuu. Thank you, Eva Paunova. Kiitoksesta, Eva Paunova. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Viimeisen pari kuukauden aikana politiikan tekijät ja markkinaosallistajat ovat olleet huolissaan ESMAN ehdotuksesta MIFID 2 uudistusprojektista. Ja että vaikuttavat olevan huolissaan siitä, että kynnys siihen missä vaiheessa arvokirja on tämän avoimuusarvion kohteena. Se ei kuitenkaan vastaa. Ja tässä avoimuuden haittapuoli on se, että se voi johtaa arvopaperimarkkinoihin hetkillä, jolloin likviditeetti on liian matala, ettei se kykene vastaamaan tähän stressiin. Eli nyt pitäisi sitten pystyä arvioimaan tässä kuussa, mitkä arvopaperit ovat likvidejä ja mitkä eivät. Joten tarvit, miten tässä voitte vastata alan odotuksiin ja miten voidaan löytää hyvä tasapaino avoimuuden ja likviditeetin välillä? Ja mikäli tätä lainsäädäntöä ei hyväksytä, niin mitä uusia optioita te ehdotatte alalle ja Euroopan toimielimille? Kiitos. Please. As you uh, rightly point out, the... Niin kuin aivan oikein totesitte, transparenssi on äärimmäisen tärkeä myös MIFID 2 ja MIFIRin kohdalla. ESMA on aina ollut sitä mieltä, että äh, likviditeetti ja transparenssi ovat äh, äh, bondimarkkinoilla erilaisia kuin nämä muilla markkinoilla. Tämä täytyy kalibroida todella tarkasti, niin kuin todettiin, koska jos likviditeettiä ei ole tai sitä on hyvin rajallisesti, niin se saattaa itse asiassa, jos transparenssi otetaan mukaan tähän kuvioon, niin likviditeetti saattaa itse asiassa vähentyä entisestään. Me olemme kiinnittäneet tähän huomiota paitsi ESMassa myös Euroopan parlamentti on kiinnittänyt siihen huomiota. Ja yhteislainsäätäjien tarkoitus on MIFID 2 ja MIFIRissä lisätä kyllä ää, ää, markkino, bondimarkkinoiden läpinäkyvyyttä, kyllä, mutta samalla täytyy ottaa huomioon sekin, että kyllähän likviditeetti voi tätä kautta lisääntyäkin, koska sitten sijoittajat tietoa saadessaan ovat valmiit osallistumaan toimintaan. Meidän täytyy tehdä päätöksiä ja on tärkeää huomioida se, että päivän päätteeksi vain aika pieni osa joukolainamarkkinoista tullaan näkemään likvidinä ja tulee siksi alistumaan näille läpinäkyvyyssäännöille. Kyse on vain muutamasta prosentista. Jos nyt odotusten vastaisesti kävisikin niin, että järjestelmän ollessa käynnissä vaikutukset ovat negatiivisia, niin meillähän on tekniset standardit ja niiden hyöty on se, että uudistuksia voidaan toteuttaa ja luonnollisesti ekonia kuullaan, jos teknisiä standardeita lähdetään muuttamaan. Kiitos. Q. Uh, Korav van Juvenhoitsen. Korvan juven hoitona seuraava. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata kysymykseen, josta Danuta Hubner jo, tai johon hän jo viittasikin. Tämä liittyy siihen karttelukäyttäytymiseen, jota, ää, äh, tar, tulkkikorjaa tähän tuottokäyttäytymiseen joka liittyy mataliin korkoihin. Miten uskotte, että tämä nykyinen matalan koron ympäristö vaikuttaa tuottoihin? Ja kun puhutaan eläkerahastojen ja henkivakuutusrahastojen tilanteeseen, niin se on johtanut ehkä ongelmiin vastattavien huomionottamattomuudessa. ottamattomuudessa. Tämähän saattaa johtaa vakuuttajien maksukyvyttömyystilanteeseenkin. Ja miten valvojat tähän reagoivat? Ja sitten vielä yksi kysymys liittyy tähän yhteiseen raporttiin, jonka olette kirjoittaneet. Siinä sanotaan, että valvojien tulisi omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa vakuuttajien ja eläkevakuuttajien vakavaraisuuteen, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Sehän kuulostaa ihan hienolta. Eli tulisiko valvojien antaa enemmän joustoa diskonttotasoihin, tai tulisiko olla lempeämpi varattomuus, vakavaraisuusongelmien osalta, vai mitä te ajattelette? That's of course a very important question. Kiitos, tämä on luonnollisesti hyvin tärkeä kysymys. Mitä tulee tuottoon, me olemme val- valvoneet tätä sekä laatu- että määrä näkökulmasta. Mitä tulee määrä näkökulmaan, niin meillä me keräämme lukuja ja tämän vuoden loppuun mennessä me sitten voimme, ne ehkä vastaavat enemmän todellisuutta. Mutta ne eivät kuitenkaan osoita, että tässä olisi suuria poikkeamia siitä, mitä on ollut normaali investointi osuus esimerkiksi vakuutuksissa. Mutta sitten kun olemme tehneet näitä laadullisia arvioita ja tämä vuoropuhelu, jota käymme sekä alan että kansallisten viranomaisten kanssa, niin näemme, että tietyt investoinnit tietyillä aloilla ovat kasvaneet mikä ei välttämättä ole perinteistä vakuutusalalla. Eli tässä on järjestelmiä esimerkiksi pankkien kesken luotonantoon, ja, joten tässä nähdään muutosta ja toivomme, että vuoden loppuun mennessä meillä on hieman konkreettisempia lukuja, jotta voisin olla hieman selkeämpi tästä. Mitä tulee sitten näihin vastuisiin tai vastattaviin, niin tämä liittyy täysin tähän koko järjestelmään. Se otettiin mukaan solvensi kakkosessa tasoon kaksi niin, että voidaan huolehtia tästä prosyklisesta elementistä, joka on markkinakestävämpi. Ja on hyvin selvää Omnibus kaksosessa, että tämä osuus ei voi olla muuttuva koko ajan, vaan se täytyy olla äh, vakaa niin, että voidaan äh, estää tämä prosyklisyys ja, ja haavoittuvuus. Me olemme kuulleet äh, muita osapuolia myös tässä, kun valmistelimme Solvensi 2. Ja me tulimme siihen lopputulokseen, että ennen kuin tämä säännöstö astuu astuu voimaan, niin käytettiin näitä pitkän aikavälin takeita, joka oli myös pohjana teidän päätöksenne päätöksellenne Omnibus 2 kohdalla täällä parlamentissa, mutta saman aikaan katselemme sitä metodia, jota käytetään, kun lasketaan näitä UEFAta ja meillä on tästä tekniset laskelmat nyt ja odotamme sitten hieman laajempaa konsultointia vuoden 2016 aikana niin, että voimme tarkistaa sitä metodologiaa, jota olemme jo vuosikausia käyttäneet ja miettiä sitä, että millä tavalla meidän tulisi arvioida pitkän aikavälin todellista tuottoa ja e, pitkän aikavälin inflaatiota. Joten tämä on se tilanne, jossa me nyt olemme ja tämä on prosessi, jota toki voi myös tarkistaa. Mutta tässä äh, on kuitenkin seuraamuksia luonnollisesti, kun siirrytään solvensi ykkösestä solvensi kakkoseen. Ja sen vuoksi me uskomme, että on parempi pitää kiinni tästä ää, äh, päätöksestä, joka tehtiin solvensi kakkosen kohdalla. Tämä holistinen äh, näkötapa näihin vastattaviin. Tämä kuuluu ehkäpä enemmänkin eläkerahastojen puolelle koska vastattava osuus on jo osa tätä järjestelmää. Tässä on tietyt ajanjaksot, kuinka valvojan tulee toimia ja niin edelleen. Eläkerahastopuolella ei ole tätä solvensi analyysimenetelmää. Me olemme pyrkineet saman aikaan Äh, holistisen näkökulman solvensille eläkepuolella niin, että saataisimme enemmän todellisuuspohjaa näihin arvioihin. Koska todellisuus on selvä, kun katsotaan näitä pitkän aikavälin sitoumuksia, ja jos haluaa hieman realistisemman näkemyksen, niin tässä on vain kaksi mahdollisuutta. Joko äh, nostetaan maksuja tai äh, hyötyjä. E, e, ei tässä voi tehdä mitään ihmeitä. Kaiken pitää olla avointa ja luonnollisestikaan ei tämä tarkoita sitä, että tämä valvontajärjestelmä olisi joustamaton. Ei, meillä on hyvinkin pitkiä, pitkän aikavälin sitoumuksia, mutta jotta voisimme tehdä päätöksiä, me tarvitsemme lukuja ja me tarvitsemme realistisempia arvioita. Ja sen vuoksi me puhumme holistisesta näkemyksestä eläkerahastoista. Dank. Meine letzte... Kiitos viimeinen kysymykseni on heräin Rialle. 14. huhtikuuta tänä vuonna herra äh, Farkasse johtajanne, oli vieraana Ekon valiokunnassa ja muun muassa keskustelimme näistä täytäntöönpanoteknisistä standardeista CRR 134 artikla. Tuolloin keskeinen kysymys minulle oli pienempien luottoluokituslaitosten kohtelu suurin verrattuna, eli minkälainen taso niiltä vaaditaan esimerkiksi pankkien vakavaraisuussääntöjen suhteen. Eli jos luottoluokituslaitos antaa parhaan luokituksen, niin riippuuko se muiden luokituksista siinä tapauksessa – Mm, että tämä on todella pienempi. Jos näin olisi, niin sitten äh, alun alkaen, että tarvitaan tällainen vähimmäismäärä teknisten standardien mm, suhteen, niin pienet äh, luottoluokituslaitokset eivät olisi päässeet markkinoille lainkaan, koska niillä ei olisi ollut tällaista vähimmäismäärää luokituksia alun alkaen. Ja siksipä kysyisinkin, että onko tähän tullut jotain parannuksia, koska meidän mielestämme Tämä aivan selvästi asettaa pienet luottoluokituslaitokset heikompaan asemaan markkinoilla ja olemassa olevien suurten dominanssiinhan me halusimme tässä puuttua. Toinen kysymys, kun puhutaan näistä teknisistä standardeista, niin miten niissä viime kädessä otetaan huomioon se, Eh, periaate, että eh, pienillä eh, luokituslaitoksilla on tietty aika tietojen keräämiseen, tietty tällainen armon aika. Mikä on tilanne sen suhteen? Thank you, Andrea. No, thank you very much for... Kiitoksia kovasti tästä kysymyksestä. Aivan, tämä on ollut arkaluonteinen kysymys. Siitä on keskusteltu myös teidän kirjeenne vuoksi ja muidenkin keskusteluiden johdosta, joita komission kanssa on käyty. Kun ajatellaan huolellisuusnäkökulmaa, niin meidän tavoitteemme on se, että vaatimukset ovat sellaisia, jotka ovat suhteessa riskeihin, riskien arviointiin. Ja meillä täytyy tietysti olla näyttöä näille arvioillemme. Ja kun ajatellaan näitä uusia luokittelulaitoksia, niin niillä saattaa olla hankalia antaa luokituksia erityisesti tällä huippuluokassa, mutta ei tämän pitäisi tietenkään olla ylitse pääsemätön este työssä, mutta voisi olla rajoite. Ymmärrän niitä huolia, joita täällä on esitetty, ja me työstämme tällä hetkellä ehdotusta, jonka myötä voimme löytää oikean tasapainon, ja annamme tietysti jonkinlaisen rauhoitusajan Ähm, kun pyrimme saamaan tämän oikean tasapainon. Tietysti toinen huolenaihe on johdonmukaisuus näiden standardien ja toisaalta luokituslaitosten kohtelun välillä, kun, eli me haluamme johdonmukaisuutta, haluamme löytää hyvän tien eteenpäin. Joten työstämme näitä asioita. Kiitos. I may just to, to mention that this is something where we are aligned. This same kind of Eh, tämä on se, mikä tulee olemaan Solvensi kakkosessa myös vallalla. Rematch, uh... Eh, Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin kiittää teitä kaikkia, Steven, Andrea ja Gabriel, tästä erittäin hedelmällisestä ja hyvästä keskustelusta. En todellakaan nyt osaa tässä vetää lankoja yhteen. Tässä oli todella monta tärkeää elementtiä, joista meidän täytyy vielä jatkaa keskusteluamme. Haluaisin vain korostaa yhtä seikkaa, eli että kaikki se, mitä sanoitte omista resursseista, ja kaikki se, mitä siitä on ylipäänsä sanottu, niin osoittaa, että meidän on syytä tukea teitä tässä kysymyksessä. Se on erittäin tärkeä kysymys, koska jos me haluamme saavuttaa tavoitteemme ja puuttua niihin suurin haasteisiin, joita meillä on edessämme, niin tarvitsemme järjestelmän, joka, jonka rahoitus on kunnossa, joten me tuemme teitä tässä asiassa ja muiden asioiden osalta jatkamme myös vuoropuheluamme. Kiitoksia kovasti tästä erittäin kiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Thank you. So, I will go quickly to the announcement and then to the vote. Nopeasti ilmoitukset ja sitten äänestys. Haluaisin muistuttaa teitä ensi torstain yhteisestä valiokuntakokouksestamme eh, kymmenestä alkaen. Meillä on takset valiokunnan kanssa eh, yhteis kokous, jossa keskustelemme Junckerin ja muiden kanssa, muun muassa Pierre Moskovicin kanssa, <clears throat> yhdessä taksut valiokunnan kanssa ja huomenna kolmesta viiteen keskustelemme kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, keskustelemme eurooppalaisesta ohjauskaudesta, siihen liittyvästä kertomuksesta. Ja lounastauolla kutsuvieraat voivat jo tavata kansallisten parlamenttien edustajia. Nyt menemme vuoden 2015 kokouskalenterin hyväksymiseen. Olette saaneet jo tekstin, joten jos kukaan ei vastusta, niin voimme pitää tätä kalenteria hyväksyttynä. Kiitoksia kovasti. Menemme kohtaan kahdeksan. Kohta kahdeksan liittyy valiokunnan uudelleen kuulemiseen. Niin kohta kahdeksan. Kuten tiedätte, niin nyt on saatu aikaan yhteisymmärrys niin kutsutusta vakuutusdistribuutiodirektiivistä. Tämä on oikein myönteinen tulos parlamentin kannalta. Haluaisin onnitella esittelijää Werner Langea ja koko neuvottelutiimiä. Meidän täytyy nyt äänestää nimenhuoltoäänestys sääntöjen mukaan, mutta sitä ennen haluaisin ehkä antaa ähm, puheenvuoron Langen edustajalle. Hella. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Herra Langen on matkalla Brysseliin, on äh, tuolla jossakin ruuhkassa matkan varrella pyysi minua puhumaan puolestaan lyhyesti. Meillä on siis todella nyt tässä kompromissiehdotus liittyen äh, vakuutusvälitystoimiin, äh, palveluihin. Tätä varmaan voimme tukea. Mehän parlamentissa olemme vaatineet eurooppalaisia vähimmäistandardeja kuluttajan suojan, äh, tiedottamisvelvoitteen, rekisteröinnin, rekisteröitymisen suhteen ja nämä vaatimuksemme on täytetty. Tämä on erittäin ilahduttavaa Toki tässä voisi nostaa esiin koko joukon muitakin seikkoja. Kuitenkin varmaan haluamme kaikki äänestää. Venne Langen äh, kuitenkin vielä pyysi minua esittämään lämpimät kiitoksensa varjoesittelijöille ja EKn valiokunnan äh, sihteeristölle Ivo Fanessille ja äh, Seta Sammalikalle. Eli lämpimät kiitokset heille ja Langen pyytää tukeanne tälle kompromissiehdotukselle. Kiitos. Thank you very much. Uh, the... Kiitoksia kovasti. Minäkin haluan kiittää sihteeristöä erinomaisesta työstä ja sitä tuosta, jota he meille antoivat. Neuvoston kirje on nyt jaettu jäsenille joten voimme äänestää. Ensin kokeillaan laitteita. Äänestys alkaa, eli testataan laitteita. Vote is closed. Okay, it works. So we can now... Toimii. Nyt voimme äh, järjestää varsinaisen äänestyksen, nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyi. 31 puolesta, neljä tyhjää. Oikein hyvä tulos. Kiitoksia kovasti. Täysistunnossa tietysti tämä yhteisymmärrys täytyy vielä vahvistaa, joka liittyy vakuutusedustusta ja uudelleen laatimisdirektiiviin. Sitten menemme kohtaan yhdeksän. Tässä on kyse delegoitujen säädösten ja täytäntöönpano toimien tarkastelusta ja priipsistä. Pervanche ei valitettavasti ole paikalla. Tässä on kuitenkin kyse keskustelusta, jonka avu, ansiosta voimme käydä vuoropuhelua valvontaviranomaisten kanssa. Pervans ei siis ole paikalla, mutta hänen sijaisensa saa puheenvuoron. Puhumme Priipsistä ja investointituotteita koskevista ähm, informaatioasiakirjoista. Tämä on suuri edistysaskel, kun ajatellaan kuluttajan suojaa. Ja tietenkin se edellyttää sektorien välistä yhteistyötä. Ja juuri siksi käymme tämän keskustelun tänään. PRIPS-asetus liittyy tähän asetukseen liittyy erilaisia toi, toimivaltoja. Ja erityisesti tänään haluaisimme keskustella tästä teknisestä asiakirjasta, jonka kolmen valvontaviranomaisen yhteiskomitea äh, julkaisi kesäkuussa. Se liittyy äh, muun muassa riskeihin ja avainasiakirjoissa esitettyihin tietoihin. Tämän asiakirjan tarkoitus on antaa sidosryhmille mahdollisuus kommentoida tiettyjä teknisiä seikkoja, jotka liittyvät riskeihin, suoritukseen ja kustannustietoon – Konsultaatio saatiin valmiiksi 17. elokuuta ja tällä hetkellä valvontavirastot arvioivat palautetta ja sen jälkeen laativat uuden luonnoksen, joka 31. maaliskuuta mennessä sitten lähetetään meille päin. Eli nyt olette saaneet tietoa näistä kaikista, kaikkein tärkeimmistä teknisiin standardeihin liittyvistä asioista. Ja Haluaisin vielä kertaalleen toivottaa tervetulleeksi ESMAn puheenjohtajan, joka käyttää puheenvuoron myös eh, virastojen yhteiskomitean puolesta ja Sven Gentner eh, edustaa pääosasta FISMAa. Nyt haluaisin, että te molemmat eh, esittäisitte lyhyen johdannon maksimissaan 10-15 minuuttia teille molemmille. Ja sitten BRIPSin neuvottelutiimi esittää teille kysymyksiä. I know the commission first. Please. Komissio saa ensin puheenvuoron. Um, thank you, Chairman, uh, members of the European Parliament, ladies and gentlemen, thank you for giving me... Kiitos, että annoitte minulle mahdollisuuden kertoa, mitä on tehty asetuksen jälkeen paketoitujen ja vähittäismarkkinoille tarkoitettujen sijoitustuotteiden kohdalla. Tämä on hyvin selvää nyt, koska investointimarkkinoilla tarvitaan tietoa siitä hinnasta, mitä he maksavat ja mitä riskejä he ottavat. Ja tämä paketti tulee ensimmäisen kerran antamaan tällaisen kootun investointitietojen paketin, jossa voidaan määritellä ja nähdä, mitä on ostettu. BRICSissä on mukana investointirahastot ja myös henkivakuutukset ja kaikki nämä ovat taloudellisia instrumentteja, jotka aiheuttavat tuot, jotka, joista kautta saadaan tuottoa investoijille. Ja näissä näitä tuotteita tullaan tarjoamaan, tai kaikki nämä uudet tuotteet, joita tullaan tarjoamaan tammikuusta lähtien, niitä koskevat nämä uudet säännöt. Ja tämä on nyt koottu kaikki informaatio tähän kolmeen sivuun ja sopimuksen mukaan, mitä tehtiin parlamentin kanssa, niin viranomaiset ovat tehneet kovasti työtä, jotta yhdessä on saatu aikaan yksityiskohtaisemmat säännöt näihin avainasiakirjoihin ja Steven Major varmasti antaa teille enemmän tietoa tästä. No ihan kertoisin hieman yksityiskohtaisemmin siitä työstä, mitä komissio on tehnyt tukeakseen valvontaelimiä. Jotta voisi olla valmista tämä asiakirja olisi hyödyksi kuluttajille, niin komissio on tehnyt sopimuksen siitä, että tehtiin tällainen kuluttaja käytöstutkimus, ja tämä oli hyvin konkreettinen tutkimus, eli siinä, että mitä informaatiota kuluttajat parhaiten ymmärtävät ja mikä informaatio auttaa heitä parhaiten vertaamaan eri investointituotteita. Kuluttajatestaus tehtiin kymmenessä jäsenvaltiossa, jotta saatiin mahdollisimman laaja EUn maantieteellinen kattavuus. Ne valittiin myös heijastelemaan tiettyjä kehitty, kehityksen äh, tasoja PRIP-markkinoilla koko EU:ssa, jotta, voi, jotta olemme valmiita siitä, että layout toimii hyvin PRIPSin laajassa maailmassa. Testasimme erilaisia tuotteita, rakenteellisia tuotteita, investointi, äh, rahastoja, henkivakuutuksia, erilaisia henkivakuutussopimuksia, jotka äh, mahdollistavat investoijille monia valintoja. Tämä tutkimus ei ole vielä viety päätökseen, mutta tässä nyt kuitenkin jotain alustavia tuloksia. Mitä tulee näihin tuotteiden esittelyyn ja tuloksiin, niin kuluttajat haluavat selkeitä yksinkertaisia ohjeita. He eivät halua liikaa yksityiskohtia tai alakategorioita. Riskien esittely on tämän oppaan suurin haaste yksinkertainen indikaattori, jota Jusitsissa käytettiin, on se, mitä kuluttajat parhaiten ymmärtävät. Se klassifioi tämän tuotteen tiettyyn riskikategoriaan taulukolla yhdestä seitsemän liittyen tuotteen yleisriskiin, ja sitä ei jaeta pienempiin riskeihin enää. Toinen tärkeä sopimus PRIPS-neuvottelussa oli se, että siinä ei olisi tällaista tieto, tavallaan tietoon, menneen sen tietoon perustuvaa tietoa, vaan enemmänkin analyyseihin tulevaisuudesta. Ja kaikki perustuu nettotuloihin, tuottoihin. Kuluttajat eivät myöskään pitäneet grafiikasta, vaan halusivat mieluummin taulukkoja. Kuluttajien on vaikea ymmärtää erityyppisiä kustannuksia, eli kertaluonteiset kustannukset, pitkän aikavälin kustannukset, äkilliset kustannukset. Eli kuluttajat halusivat tällaisen kaiken kattavan kustannusluvun eikä jakoa pieniin. London Economics ja Ipsos nyt analysoivat tätä tutkimusta ja se julkaistaan lokakuussa. Vastaan mielelläni kysymyksiin tästä tutkimuksesta jo tänään ja kiitokset teidän huomiostanne. Thank you very much indeed, Mr. Genter. Now I give the floor. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron majorille. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Kiitos puheenjohtaja. Ehkä voin nyt vielä lyhyesti vetää yhteen sen prips työhön työn, jota kolme viranomaista ovat tehneet. Tim Shakes ajokasta on myös paikalla auttaa vastaamaan kysymyksiin, joita todennäköisesti lähitunteina meille esitetään. Arvoisat Euroopan parlamentin edustajat, hyvät naiset ja herrat, olen hyvin iloinen siitä, että Minulla on nyt ESAn tämänhetkisenä puheenjohtajana tilaisuus kertoa EK valiokunnalle RTS-stä PRIPSin liittyen. PRIPSin KID-asiakirjatyö äh, on yksi kaikkein tärkeimpiä tehtäviä, joita äh, yhteistyössämme tällä hetkellä valmistellaan. Olen aiemminkin todennut, että PRIPS KID äh, varmasti tulee olemaan kaikkein näkyvin ESAn työn tulos kaikille Euroopan kansalaisille. ESA aloitti valmistelutyöt BRIPSistä 2012 ja sitten kun poliittinen sopimus BRIPS-asetuksesta huhtikuussa 2014 tehtiin, niin pantiin vielä lisää vaihdet, uusi isompi vaihde silmään. Haluaisin todeta, että Esa on ähm, käsitellyt asiaa hyvin läpinäkyvästi kahdessa työasiakirjassa ja meillä on myös äh, asiantuntijapaneeli, jossa on mukana niin kuluttajien edustajia kuin akateemisen maailman ja teollisuudenkin edustajia. Ja ähm, luonnos RTSstä on tulossa nyt äh, marraskuussa. Tämän lisäksi komissio on hyvin laajalti testannut tätä kuluttajien piirissä, niin kuin äsken kuulimme. On tärkeää varmistaa, että poliittiset päätökset perustuvat todellisten kuluttajien huomioihin. Kidin onnistuminen tietenkin mm, riippuu sen sisällöstä ja tässä RTS keskitytään nyt näihin asioihin. Työn aikana meillä on tullut selväksi, että tämän RTSn ja niiden RTSien välillä, jotka liittyvät KIDin uudelleenarviointiin, on selvä yhteys. Ja voin todeta, että on, mielestämme on hyvä, että kaikki RTS että käsitellään samanaikaisesti niin, että tämä koko paketti saataisiin valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Me tulemme muodollisesti ottamaan komission ja yhteislainsäätäjien asian tiimoilta yhteyttä piakkoin. Nyt muutama äh, sana asioista, joita e- e- mm, ESAT pitävät kaikkein tärkeimpinä. Lopulliset päätökset hän ähm, ovat vielä auki Haluan kuitenkin nyt kertoa jäsenille mahdollisimman selvästi siitä suunnasta, johon olemme menemässä. Ja luonnollisesti, jos teillä on ehdotuksia, me avoimin mielin ne otamme vastaan lähikuukausina. Ensinnäkin riskit, kustannukset ja sitten tietenkin kannattavuus. Ensin riskeistä. Ilmeistä on, että KIDin riskiindikaattori on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita, joita kuluttajat tarkastelevat tehdessään investointipäätöksen. Me olemme todella pyrkineet käyttämään sellaista metodologiaa riskitason laskemiseksi, joka antaa mahdollisimman tarkan lopputuloksen ja Erityisesti juuri kuluttajatestaus, johon viittasin aiemmin, on meille äärimmäisen tärkeää palautetta ja tässä tietenkin pyritään yksinkertaisuuteen. Mitä menettelytapoihin tulee? Viimeaikaisissa eh, teknisissä työasiakirjoissa asia on pohdittu. Eh, tarvitaan niin määrällisiä kuin laadullisiakin kriteereitä, eh, ja taas on pohdittu nyt tämän teknisen työasiakirjan palautetta ja tätä kautta pyritty ottamaan huomioon eri tyyppisten pripsien erityispiirteet. Mitään täydellistä ratkaisua, yhteistä ratkaisua ei tietenkään ole riskien suhteen. Mitä yksinkertaisempi esittely on, niin sitä selkeämpi on vertailukelpoisuus eri tuotteiden riskiprofiilien välillä, mutta luotettava, vahva ja selkeä viesti on kaikkein tärkeintä, kun pyritään näitä riskejä investointituotteiden suhteen käsittelemään. Sitten kustannukset. Monet kuluttajat eivät pohdi kustannuksia kylliksi tehdessään sijoituspäätöksiä. Ja tältä kannalta onkin tärkeää, että PRIPS-asetuksessa todetaan, että kustannustieto on oltava kidissä mahdollisimman selkeästi esillä. Kun ajatellaan eri Eh, tuotteiden vertailukelpoisuutta, kun niiden kustannusrakenne on erilainen, niin tämä pyritään ottamaan huomioon myös eh, työssämme RTS. Eh, päätavoite on tarjota hyvin kattava kustannustietoa niin eksplisiittisesti kuin implisiittisestikin, ottaen siis kaikki kustannukset huomioon. On myös tärkeää huolehtia siitä, että kustannukset tehdään ero niiden kertakustannusten ja, ja jatkuvien kustannusten välillä. Pyrimme tietenkin tarjoamaan eri tuotteille mahdollisimman tasaiset toimintamahdollisuudet. Ja mitä PRIPSiin tulee yleisesti ottaen, täytyy ottaa tietenkin huomioon eri tuotteiden erilaiset luonteen piirteet, esimerkiksi biometriset riski maksut erilaisissa vakuutustuotteissa. Sitten tietenkin vielä mahdolliset TRIPSien mukanaan tuomat voitot. Me olemme arvioineet tällaisia mitä jos skenaarioita ja sitten olen, oletettavia skenaarioita ja näiden sekamalleja. Eli miten tuote toimisi erilaisissa markkinaolosuhteissa. Toinen äh, vaihtoehto olisi sitten äh, äh, eri skenaarioiden vertaileminen KIDin pohjalta. Ja näin nämä mm, ole, olettamukset joko voidaan, voidaan esitellä kirjassa tai sitten jättää esittelemättä. Mutta joka tapauksessa on tärkeää, että yksityiset sijoittajat ymmärtävät sen, että tieto on olettamuksiin perustuvaa. Näin olen mennyt esitellä teille briefsin ja mielellään vastaamme kysymyksiin. Kiitoksia. Now we'll give the floor to Mr. Nyt antaisin puheenvuoron Bayetille. En tiedä kuinka pitkään haluatte puhua. Niitemajerin pitäisi lähteä viittavalle kuusi. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. <clears throat> Niin, katselen nyt puheenjohtaja, mutta itse asiassa esittäisin kysymyksen teille. Tehän tiedätte, että tässä asiakirjassa on kyse siitä tiedosta, avaintiedosta, jota kuluttajalle tulisi antaa. Tämä on erittäin tärkeää, että vakuutuksenantaja antaa riittävästi tietoa asiakkaalle, vakuutuksen ottajalle. Ja täytyy myös esit- ottaa huomioon erilaiset riskiprofiilit meidän neuvottelutiimimme oli alun perin huolissaan siitä, että avaintietoasiakirjan tarkoitus on auttaa kuluttajaa tehdä oikeanlaisia investointipäätöksiä, mutta tietenkin kyse on myös siitä, että vakuutuksen myyjä tai tuotteen myyjä haluaa myydä tuotteen. Eli meitä huolettaa se, eh, missä määrin erilaisia riskejä muun muassa esitetään ja niin edespäin. Ja nyt haluaisin tietää, mikä on teidän lähestymistapamme eh, tuoton ehm, jakamiseen ja erityisesti riskin jakamiseen. Ja neuvotteluissa eh, neuvoston kanssa Euroopan parlamentti haluaa erityisesti mm, olla johdonmukainen eri kriteerien välillä niin, että esimerkiksi minkälaisia riskejä tulevaisuudessa ähm, niin kutsuttu performanssi on omiaan aiheuttamaan. Ja mitkä kaikki äh, riskitekijät otetaan huomioon ja annetaanko todella kuluttajille mahdollisuus arvioida todellisia äh, tuotteeseen liittyviä riskejä, myös mahdollista tulon menetystä. Ja tällä hetkellä meillä on tiettyjä vaikeuksia, jotka liittyvät valvontaan ja tämän informaatioasiakirjan laatuun. Voitteko sitä kommentoida? Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Niedermayerille. Thank you very much, Chair, and thanks for taking... Kiitos ja kiitos, että otitte huomioon rajoitukseni puhun Sirka Pietikäisen nimissi, eli hänen kysymyksiltään ottakaa häneen yhteyttä. Hän haluaisi kiittää valvontaviranomaisia hyvästä työstä. Hän on samaa mieltä näistä kolmesta eri riskistä, markkina, likviditeetti ja luottoriski. Hänestä olisi parempi, jos kaikki kuitenkin esiteltäisiin yhdessä niin, että voitaisiin varmistaa helppo loppukäyttäjien, että ne ymmärtäisivät tätä. Aika, oikea aika on myös tärkeää. Ja että nämä tiedetään, tiedetään, että millä tavalla nämä riskit muuttavat ja että se myös heijastuisi näissä valituissa parametreissa. Sama mitä tulee varoihin, esimerkiksi öljyyhtiöt voisivat käyttää varoja pitkällä aikavälillä ja samanaikaisesti sitten esimerkiksi ympäristövaikutukset voivat vaikuttaa negatiivisesti näihin tuloihin. Kuitenkin riskien indikaattorit pitäisi kirjoittaa sellaisella tavalla, että asiakkaat ne ymmärtävät. Haluaisin myös kysyä, onko mietitty sitä, millä tavalla visualisoidaan näiden, nämä indikaattorit? Onko mitään preliminäärejä tuloksia. Ja sama kysymys koskee myös näitä toimintaskenaarioita ja kustannuksia. Pietikäisen mielestä olisi tärkeää, että nämä toimintoskenaariot ovat rinnakkain äh, kustannusten kanssa. Ja että kaikki tämä esitellään mahdollisimman selkeästi kuluttajille on käynyt ilmi, että kustannusten kumulatiivinen luonne on asia, joka on ollut hyvin vaikea vähittäisinvestoijien ymmärtää. Nämä kustannukset eivät ole helppoja eri pripsien kesken. Millä tavalla valvontaviranomainen aikoo huolehtia siitä, että tulee tällainen hyvin verrattava järjestämä PRIPSien kesken. Ottakaa hänen yhteyttä kysymysten suhteen. Kiitoksia. Nyt Swinburne. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua omaan varjoesittelijäni Kamalin puolesta, joka valitettavasti ei päässyt tänään paikalle. En tietenkään <clears throat> toivo, että tulkitsette jäsenten poissaolon kiinnostuksen puutteeksi, ei kuluttajan suoja-asioiden kannalta. Tämä on kyllä erittäin tärkeä asia. Niin, minä sain tohtori Kamalilta muutamia muistiinpanoja. Monet hänen kohtansa ovatkin tulleet jo katetuiksi, joten kiitän teitä siitä, että olette paikalla ja olette jo vastanneet muutamiin kysymyksiin. Niin kaikilla meillähän on tavoitteena se, että tuotamme käyttäjäystävällisen asiakirjan, joka mahdollistaa sen, että yksittäiset sijoittajat voivat vertailla tuotteita. Ja tehän olette jo toteuttaneet toisen julkisen kuulemisen, ja se osoittaa, että kaikki haluavat todella tehdä tämän työn hyvin. Ja olisi hyvä, jos vielä kolmas lausuntokierros tai julkinen kuuleminen järjestetään ennen kuin lopputulosta aletaan valmistella. On oikein hyvä kuulla, että komission käyttöön ottama testausprosessi on osoittautunut hyväksi ja sen tulokset ovat olleet meillekin avuksi. Toivottavasti sen loppukertomus tulee meidänkin käyttöömme. On oikein hyvä, että että me yritämme ymmärtää, miksi sijoittajat tekevät sijoituspäätöksiä ja päättävät, mihin tuotteeseen sijoittavat. Oli, on myös erittäin hyvä asia, että kuluttajille annetaan käyttökelpoinen vertailuväline. Kustannuksistahan SJD jo puhui. Minä olen ymmärtänyt, että kun kuluttajapaneeleita on kuultu, niin eh, ehkäpä yksi yksittäinen luku joku olisi parempi kuin useita. Tietysti jos kuluttaja haluaa erilaisia yksittäisiä kustannuksia kuulla, niin kyllä nekin tulisi kertoa. Eli kaikki kaikki ne kustannukset tulisi analysoida niin, että todella meillä ei mene niin sanotusti puurit ja velit sekaisin. Eli mm, kaikki kustannukset tulevat selviksi, olipa kyse sitten transaktiokustannuksista tai muista hoitokustannuksista. On erittäin tärkeää, että jos kuluttajat haluavat tiedon näistä erilaisista kustannuksista, se löytyy tästä asiakirjasta. Ja kun puhutaan MIFIDistä ja siitä, miten tämä liittyy MIFIDiin, MIFIDissähän peräänkuulutetaan sitä, että transaktiokustannukset olisivat minimaaliset, mutta ei olisi tietenkään hyvä, että rajoittauduttaisiin vain yhteen yksittäiseen lukuun. Kaiken kaikkiaan majorin kommentit ovat vakuuttaneet minut siitä, että haluavat ottaa huomioon MIFIDin delegoidut säädökset tässäkin asiassa. Ja johdonmukaisuus tulee pidetyksi yllä on tärkeää myös se, että yritämme ymmärtää, mitä kaikkia tuotteita BRICSiin sisällytetään. Ja jos tältä osin vielä selvitystä saamme, lisäselvitystä saamme tai tulee uusia tietoja, niin olisi hyvä tietää uusimmatkin asiat. Ja Kamal halusi vielä esittää kysymyksen riskiluokista. Olisi hyvä, jos kehitettäisiin yksi yhtenäinen skaala tai taulukko verkko, eli että e, olisi yksinkertainen riskiluokitus, jota sijoittajat ymmärtäisivät. E, näiden tuotteiden tuottajiakin tulisi ajatella, eli heille koituvia kustannuksia. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti ja nyt annan puheenvuoron Gigolle. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. puheenvuorossani äh, keskitynyt niihin seikkoihin, jotka keskustelussa vielä eivät ole nousseet esiin. Kiitän teitä siitä, että olette tehneet äh, työtä ja kiitän siitä, että kolme sivuisesta asiakirjasta on nyt tullut 167 sivuinen ja se kattaa vain kaksi kolmesta asiasta. Eli tämä kyllä paljastaa sen, että on monimutkaisia asioita, on aika vaikea esittää hyvin hyvin lyhyesti. Ja jos tämä menee pieleen, niin markkinat saattavat häiriintyä pahastikin. Toisaalta vaarana on, että markkinoille tulee huonoja tuotteita, joten kyllä tämä aika vaikuttava haaste on kaiken kaikkiaan. Nyt ajatellen näitä eri vaihtoehtoja mm, kustannusten esittelemiseksi. Te puhuitte eri vaihtoehdoista, joko kustannu, koko kustannus selitettynä tai kustannusvähennys selitettynä. Tätä on aika vaikea ymmärtää. Tämä on hyvin monimutkainen asia, joten olisi kyllä hyvin mielenkiintoista kuulla, että mitä löydöksiä saitte tältä osin kuluttajatestissä. Ja haluaisin myös kysyä, oletteko ajatelleet ehkä yksinkertaisempaa mallia, nimittäin sitä, mikä on vähennys varallisuuteen. Useimpien kuluttajien on helpompi ymmärtää se, että mikä vaikutus on kokonaisvarallisuuteen, joten mm, ehkäpä tässä jotkut ongelmat onnistuttaisiin paremmin rajamaan. Sitten toinen kysymys, mitkä ovat riskit ja mitä äh, saa, jos on valmis äh, ottamaan riskin. Halusin todeta, että kun ajatellaan mahdollisia performanssiskenaarioita ja juuri tätä taso 1 tekstiä, niin performanssiskenaariot äh, luonnollisesti ovat tai voivat olla hyvinkin vaikeita, todella vaikea tieteen ala. Ja haluaisinkin kuulla, miten varmistatte sen, että on todellista vertailukelpoisuutta eri skenaarioiden välillä, kun näitä erilaisia tuotteita on kovin paljon. Mitä standardisoituja skenaarioita on? näyttää, öö, aha, komissiota huvittaa tämä ihan kauheasti. Minäkin haluaisin kuulla, että mikä siellä niin hauskaa on. Mutta mitkä standardisoidut kriteerit tässä olisivat pohjana ja miten voidaan varmistaa se, että tämä todella toimii? Sitten riskejä ajatellen, testasitteko te luotto- ja likviditeettiriskejä ja mikä oli lopputulos? Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa, että jos nyt oikein ymmärsin, niin te tässä nostitte esiin ennen kaikkea kaksi eh, näistä kolmesta suuresta asiasta, mutta sitten tämä koko eh, kestävä eh, investointikysymys, joka on kasvava markkina ja tärkeä kysymys koko Euroopan parlamentille, että saadaan vahva kriteeri myös kestävyyden takeeksi jos oikein ymmärsin, niin t- tässä ei juurikaan ole vielä edetty. Ja pyytäisinkin komissiota ja sitten ää, valvontaviranomaisia käynnistää valmistelutyö tämän suhteen. Tietenkin ymmärtäen, että tällainen työ voidaan käynnistää vasta sitten, kun toimeksianto on olemassa. Mutta kun viherpesusta pyritään nyt eroon ja halutaan todella, todella rohkaista markkinoita. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt antaisin puheenvuoron komissiolle ensin. Um, so if I understand correctly, I'm mostly going to answer to the last questions. Jos aloitan näistä viimeisistä kysymyksistä liittyen tuloksiin, kustannuksista ja tuotosta. Kuluttajatutkimus osoitti, että kaikki nämä eri toimenpiteet oli helppo niitä ei ollut helppo ymmärtää, ikävä kyllä. En usko, että tässä on mitään selkeää tulosta, oli sitten kysymys tuotosta tai muista indikaattoreista, joita voitaisiin pitää parempana kuin toista. Meidän täytyy tätä tarkastella enemmän ja meidän täytyy yrittää yksinkertaisesti löytää paras tulos yhdessä valvontaviranomaisten kanssa. Sitten nämä, ton, no, nämä skenaariot jätän Steve Mayerille, koska sitä on puhuttu valvontaviranomaisten tasolla. Mitä tulee kestäviin investointeihin? PRIPS tekstissä on tästä luonnollisesti ja me olemme seuranneet tätä hyvin läheltä, olemme keskustelleet asiasta ja luonnollisesti on mahdollisuus tässä ohjekirjaisessa ottaa mukaan informaatiota tästä ja tätä täytyy sitten seurata ja valvoa hyvällä tavalla, mutta tällä hetkellä me tarkastelemme tilannetta ja meillä on myös tämä tarkistuslauseke mielessä ja mietimme sitten, mitä muuta tällä alalla pitäisi tehdä. Mr. Gender. Kiitoksia <clears throat> kovasti. Ja nyt annan puheenvuoron vielä ESMAn puheenjohtajalle, majorille. Gessa. Niin, ensinnäkin muutama yleisempi huomio, sitten vielä puheenvuoron Simille, jos teille sopii. Pari seikkaa. Selvää on se, että ohjekirjan tulisi olla sellainen asiakirja, jossa annetaan tietoa sijoittajille eikä asiakirjoja, jonka avulla pyritään myymään tuotteita sijoittajille. Me tiedämme, että tällä hetkellä sijoittajilla on kaksi tärkeää riskiä. Ensinnäkin eivät ymmärrä riittävästi investointituotteita, eli meidän tulisi informoida sijoittajia niin, että he voivat tehdä oikeat päätökset faktojen perusteella. Monissa kommenteissa, ja otamme ne huomioon jatkotyössämme, Monissa kommenteissa on viitattu siihen, kuinka vaikeaa on ö, olla niin yksinkertainen kuin mahdollista ja ottaa mukaan niin paljon kuin mahdollista siis asiat niin yksinkertaisesti kuin mahdollista. Mutta kaikki tiedämme, että mitä enemmän yhdistämme ja yksinkertaistamme, niin sitä enemmän jää myös sanomatta. Aika paljon on puhuttu riskeistä sanottu, että tulisi olla yksi yhtenäinen riskiindikaattori niin, että ei puhuttaisi luottoriskeistä, markkinariskeistä ja niin edespäin. Mutta toisaalta sijoittajat saattavat ehkä arvioida tuotetta eri tavalla jos voivat vertailla erityyppisiä riskejä. Sama pätee kustannuselementteihinkin ja myös näihin biometreihin, biometreisiin, biometritietoihin, miten me ö, otamme ne huomioon, kun puhutaan vaikka vakuutuksesta. Totta kai halutaan antaa ö, henkilölle, kuluttajalle mahdollisimman paljon täsmällistä tietoa kustannuksista, mutta toisaalta, jos biometriset kustannukset ovat aivan erilaiset luonteeltaan kuin muut sijoitukseen liittyvät kustannukset, niin sekin on pulmallista. Toisaalta on siis haluttu yksinkertaistamista ja tietojen yhdistämistä, mutta toisaalta täytyy olla kielikeskeläisuutta, jotta tärkeä avaininformaatio ei jää antamatta, sellainen, joka on tärkeää sijoittajalle. Sitten menettelyistä me tulemme julkaisemaan julkaisemaan teknisiä standardeja koskevan luonnoksen piakkoin ennen kuin saatamme päätökseen maaliskuussa tämän tekstin, eli tämän lyhyesti menettelystä. Sitten sovellusalasta yksi avoimista kysymyksistä, ja tässä tarkastelemme myös juridisia kysymyksiä, liittyy siihen, ottaako johdannaiset mukaan vai eikö. Eli me edelleenkin soveltamisalasta tai tästä kattavuudesta puhuttaessa pohdimme vielä sitä, otetaanko johdannaiset mukaan vaikka ei. Kestävyyskysymyksestä on selvää, että kestävyys on yksi indikaattori tai tietoelementti tässä itse oppaassa. Toinen kysymys on se, missä määrin tuote voi väittää olevansa kestävää. Sen osalta meillä ei ole minkäänlaista mandaattia. Meidän täytyy ehkä tehdä koordinaatiota komission kanssa. Eli miten voidaan arvioida sitä, onko kestävyysväite perusteltu vai ei. Sitten ihan lopuksi TCRstä versus tuoton vähentämisestä. No, ensimmäiset indikaatiomme ovat sellaisia, että tuoton vähentäminen on oleellinen asia, koska täytyy ottaa huomioon muun muassa tämän tuotteen elinkaari, mutta meillä ei ole vielä tästäkään lopullista kantaa. Sitten antaisin Simille vielä vähän puheaikaa, jotta hän voi vielä kertoa lisää tästä. Indeed. Ah, excuse me, yes of course. Niin, niin totta kai. Um, Kiitos, tässä jo katettiinkin koko joukko näistä kysymyksistä, mutta toki voi mennä vielä syvemmällekin. Tärkeää ehkä on äh, korostaa, että varmaankaan ei ole yllättävää, että tässä nyt äh, kolme sivuisesta asiakirjasta tuleekin satasivuinen, koska eri tuotteiden, soveltamisalatuotteiden, joita tässä äh, kaatamme, on tämä on jotain aivan uutta. Mitään vastaavaa ei koskaan aiemmin ole tehty edes yritetty aiemmin erityisesti näitä kustannusvertailuja, kustannusvertailuja ja niin edelleen. Tämä on hyvin äh, haastavaa ja kun ajatellaan vaikkapa näitä performanssiskenaarioita, niin on kyllä erittäin haastavaa kalibroida tämä äh, hyvällä tavalla ja nähdä, että missä esimerkiksi ne vaarat ovat, koska mitä yksityiskohtaisempi on niin sitä suurempia ongelmia voi kohdata ja päivitykset ovat tärkeitä ja sitä laajemmalle tämä, tämä työ menee. Eli on kyllä todella haastavaa löytää oikea tasapaino, mutta koko, kokemuksestamme laajemminkin tiedämme, että kun pyritään mahdollisimman suuren selkeyteen sen suhteen, mikä on neutraali skenaario, mikä positiivinen, mikä negatiivinen skenaario, niin tämähän on äärimmäisen keskeistä ja tärkeää. Eli se on juuri se haaste, jota tässä nyt katsomme silmästä silmään. Tämän halusin vielä vain lisätä puolesta. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Nyt ymmärrän, että kukaan kollega ei enää halua kommentoida. Olen ymmärtänyt, että valvontaviranomaiset laativat nyt palautetta. Teksti lähetettäisiin komissiolle toukokuun loppuun mennessä vuonna 2016. No niin, tämän päivän esityslista on saatu käsitellyksi. Aloitamme huomenna kello yhdeksän, kohdasta kymmenen. Selittyy se liittyy lisäeläkeasioihin. Kiitos.